So good afternoon. I... Oikein hyvää iltapäivää. Minä aion nyt siirtyä käyttämään saksan kieltä, joten pankaapas luurit päähän. Wir haben einen... Me eh, menetimme yhden kollegan, nimittäin kollega Soinin kansalliseen parlamenttiin. Hän jätti Euroopan parlamentin ja siirtyi Suomen eduskuntaan. Ja toivon, että Soini kansallisen parlamentin työssä ei ihan kokonaan unohda tätä eurooppalaistakaan ajatusta. Toivotamme Soinnille kaikkea hyvää ja kaikkea menestystä. Eurooppahan on tärkeää myös Suomelle. Ja näin olemme saaneet uuden kollegan Suomesta. Toivotamme tervetulleeksi Sampo Terhon. Sydämellisesti tervetuloa. Teistä tulee meille varmasti hyvä kollega. Ja Terho todella on myös EFD-ryhmän jäsen. Pyytäisin, että tämän päivän esityslistan lisätään yksi kohta, nimittäin uuden varapuheenjohtajan valinta, kun Soini erosi, niin meillä on varapuheenjohtajan paikka täällä vapaana. Joten voidaanko tämä kohta lisätä esityslistalle? Kaikki varmasti saitte tämän viestin ajoissa, että näin tänään tehdään. Maria, Gracias. Kiitos, puheenjohtaja. Tuota, minä en kyllä ole saanut tästä yhtään mitään tietoa, että tänään äänestettäisiin uudesta varapuheenjohtajasta ja pyytäisinkin, että tämä lykättäisiin seuraavaan valiokuntamme kokoukseen. Eh, Sie haben keine, Sie haben... Ette saanut viestiä siitä, että tänään äänestetään, mutta saitte varmasti viestin siitä, että EFD-ryhmä ehdottaa eronneen kollega Soinin tilalle äh, uutta kollegaa Sampo Terhoa ja toivoisin, että tämä asia voitaisiin hoitaa tänään. Turha tätä nyt on lykätä tästä. Ei ole mitään syytä tälle lykkäykselle. Jos Maria voitte kertoa minulle jonkun syyn lykkäykselle, niin tehkää niin. Takkula saa puheenvuoron seuraavaksi. arvoisa puheenjohtaja. Niin todellakin osaltani myös haluan toivottaa Sampo Terhon tervetulleeksi tänne ja saimme tämän viestin ja ajatus luonnollisesti oli sen tyyppinen, että kun De Hontin mukaan me tässä talossa menemme kaikissa asioissa, niin myöskin tässä asiassa toimimme proseduurin mukaan. Mehän olemme, olemme tuota sitä tässä noudattaneet ja sen verran voin Marjalle sanoa, että tunnen Sampo Terhon ja, ja tuota, tiedän, että hän on varmasti hyvä ja yhteistyökykyinen henkilö toimimaan tässä valiokunnassa varapuheenjohtajana ja, ja voimme, voimme varmasti luottaa siihen, että hommat toimivat oikealla hyvällä tavalla. Hannibal. Sitten rouva Hannibal. Mikrofoni, olkaa hyvä. Um, Haluaisin tukea Mariaa, koska minäkään en saanut ilmoitusta tästä asiasta. Ja jos nyt sitä ei voida lykätä seuraavan kokoukseen, niin ehkä edes huomisen asti niin, että voimme keskenämme keskustella delegaation sisällä tästä aiheesta, jos vain mitenkään sopii. Äh, tässähän nyt voitaisiin äänestää ja enemmistö voittaisi, mutta olen nyt tässä kiltti ja jos demarit tekevät niin kuin aina. Eli äh, haluavat äh, sisäisesti keskustella tästä ennen kuin sitä äänestetään huomenna, niin hyvä on. No niin, lykätään tämä huomiseen, mutta ei mihinkään äh, hamaan tulevaisuuteen. Se ei käy, mutta äänestetään sitten huomenna. Tämän myönnytyksen voi tehdä. Maria vielä. Bueno. Mm. No tuota, ei tässä nyt mielestäni mitään niin kauhean kummallista pyydetty. Meillä tehtiin ehdotus esityslistan muuttamiseksi ja me reagoimme tähän. Kyse on kuitenkin uuden varapuheenjohtajan valinnasta. Kyllä minäkin tunnen säännöt tässä talossa. Emme me pyydä mitään muuta kuin muutamaa tuntia voidaksemme keskustella asiasta. Ja te tiedätte aivan erinomaisesti, rouva puheenjohtaja, että että minkälaisen kampanjan tämä kyseinen puolue ajoi Suomen vaaleissa. Ja näin ollen emme me todellakaan kunnioita samoja arvoja, aja samoja arvoja kuin he. Ja mm, kyllä mielestäni olisi hyvä, että meillä hieman olisi aikaa keskustella aiheesta ennen kuin sitä äänestetään. Kiitos. Hannu, Hannu, you don't have the floor. Hannu, sinulla ei ole puheenvuoroa. Pidän sinusta kovasti, mutta nyt ei ole kyllä sinun vuorosi puhua. Kukaan muu ei puhu asiasta enää. Tässä ei käydä mitään keskustelua. Minä hyväksyin ehdotuksen siitä, että äänestetään huomenna varapuheenjohtajan vaalista. Ensin ehdotit, että seuraavassa kokouksessa nyt sovimme, että tästä äänestetään huomenna kello 9.00. Ja sitten valitaan varapuheenjohtaja Hannu. Hannu, eihän meidän nyt tästä tarvitse Äh, mitään äh, hirveää taistelua käynnistää. Tässä tehtiin muutosesityslistaan. Äh, he voivat pohtia tätä ja huomenna aamulla kello yhdeksän tästä äänestetään. Kiitoksia ymmärryksestänne ja kiitos myös uudelle kollegalle. Meillä on täällä säännöt, joita meidän on kunnioitettava. Jos joku vastustaa esityslistan muuttamista, niin yritämme sen sitten konsensuksen hengessä jotenkin saada hoidettua ja näin me teimme. Esityslista hyväksytty, sitten pöytäkirjan hyväksyminen. Jos teillä on jotain ongelmia tämän pöytäkirjan suhteen, niin ilmoittakaa minulle kokouksen loppuun mennessä. Muuten tämä niin sit, pöytäkirja on nyt hyväksytty kokouksen lopussa sitten. Sitten puheenjohtajailmoitukset. Muistutan teitä, että tämäkin kokous menee nettiin. Kaikki voivat kokoustamme seurata, jopa Suomessa. Toivonpa, että Soini katselee kokoustamme. Ja jos katsoo, niin toivon, että hän jatkossa tiedostaa nämä Euroopan asiat paremmin kuin aiemmin. Toivon, ehkäpä uusi kollegakin voi lähettää Soinille hiukan terveisiä siitä, mitä meillä täällä on käynnissä. Soinia kovasti arvostimme kollegana, hän usein tai joitain kertoja minua, myös minut korvasi puheenjohtajana. Mielestäni hän oli oikein hyvä kollega eikä ollenkaan eurooppalaisvastainen, eli toivoisin, että hän Suomessakin toimisi näin. Tsekin, Viron, ei kun hetkinen, meillä on kaikki, kaikki tulkkauskielet täällä käytössä, paitsi Tsekki, Viro, Liettua, Malta ja Ruotsi. Kaikki muut kielet ovat käytössänne. Haluaisin vielä lyhyesti kertoa teille, mitä tässä viime aikoina on saatu aikaan. Tehän tiedätte, että Euroopan, äh, eurooppalainen äh, perinnemerkki, äh, merkintä on edistynyt. Vadia on neuvotellut puolestamme, jotta saataisiin tällainen varhainen toisen käsittelyn sopimus aikaan. Yritimme ja saimme sen hoidettua ja näin tämä asia on hoidossa. Kaikki varjoesittelijät ovat olleet työssä mukana, saivat jatkuvasti tietoa, eikä kukaan näin ollen voi väittää, että tässä kenenkään yli olisi kävelty. Viime viikolla opetus- ja kulttuuriministerineuvosto teki poliittisen sopimuksen tästä kompromissitekstistä kompromissineuvoston ja parlamentin välillä. Ja neuvosto haluaa nyt muodollisesti heinäkuussa oman kantansa hyväksyä. Hehän ovat aina kovin muodollisia. Ja sitten kun he hyväksyvät sen heinäkuussa, niin ensimmäisessä syyskuun täysistunnossa parlamentti voi äänestää. Eli asia on hoidettu ja voimme luottaa siihen, että tämä Heritage Label on jatkossa parempi kuin mitä vanha merkintä oli. Ja näin nämä kansalaiset saavat taas Euroopan lähemmäksi myös Suomessa toivoakseni, kun toivottavasti tämä merkintä on menestys. No niin. Niin, parlamentin valtuuskunta kävi Turussa ja Tallinnassa valiokuntamme valtuuskunta ja haluaisimme mielellämme antaa kollegoille tilaisuuden kertoa tästä asiasta. Lockegaard ei kai nyt juuri ehdi vai ehtiikö ehkä? No niin, ole hyvä, saat puheenvuoro. Well, thank you, very, thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä kannattaa sanoa, että meillä oli hyvin menestyksekäs ja hedelmällinen viikko Turussa ja Tallinnassa, näin varmasti voidaan sanoa. Siellä oli hyvin järjestetty kulttuurivuosi molemmissa paikoissa oli isot ohjelmat, siellä oli taitavia ihmisiä, hyvin sitoutuneita ihmisiä tehtäviinsä. Ja tietenkin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä ja kollegat samoin olimme kaikki kovin innokkaina matkassa, koska tiedämme, että kollega Hannu on Turusta kotoisin ja hän oli järjestänyt meille oikein mukavan illan, kun siellä olimme. Siellä oli meillä hyvä mahdollisuus lauleskella suomalaisia kansanlauluja Mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että Turku oli ehkä sellainen, että siellä oli hyvin laaja ohjelma tarjolla. Ja ähm, näimme aika paljon niitä asioita, mitä siellä on tällä hetkellä käynnissä. Jos sitä vertaa Tallinnaan, niin sanoisin, että Tallinna oli luonteeltaan sellainen, että siellä oli hyvin rajalliset budjettivarat, mutta siitä huolimatta se oli saanut aikaiseksi hyvin innostavia, luovia tapahtumia. Niin, että voitaisiin sanoa, että aina kyseessä ei ole raha. Tietysti raha merkitsee paljon, mutta kaikki ei riipu rahasta. Jos ihmiset ovat innostuneita ja haluavat tehdä jotakin kaupunkinsa eteen, niin he kyllä saavat aikaiseksi sekä hyvää että innostavaa toimintaa. Eli meillä oli oikein hyviä kokemuksia. Keskustelimme myöskin järjestöjen edustajien kanssa heidän kokemuksistaan siitä, mitä kokemukset ovat olleet tähän mennessä ja mitä tehdä paremmin seuraavalla kerralla ja sitten myöskin tulevista ehdokkaista, joten kaiken kaikkiaan oikein, oikein onnistunut hedelmällinen matka. Maria. No sitten Maria. Kiitos. Haluaisin eh, herra Lökkekaidin eh, puheenvuoroon vielä lisätä muutaman sanan. Itse olin mukana valtuuskunnan matkalla. Mielestäni matka oli todella onnistunut. Kiitokset Hannulle ja onnittelut Hannulle, vaikka jostain asiakysymyksistä joskus olemmekin eri mieltä, niin kyllä oli erinomaisesti Turussa kaikki järjestetty, joten arvostan kovasti Hannua tästä työstä. Ja tämän lisäksi haluan onnitella myös Turkua ja Tallinnaa. Molemmat kaupungit ovat todella ottaneet kansalaisensa, asukkaansa mukaan tähän kulttuuripääkaupunkityöhön. Haluan äh, todella onnitella ja, ja kiittää kaikkia, jotka tekivät tämän matkan mahdolliseksi. Kiitos. Kiitoksia. Puheenjohtaja mikrofoni. Hi. Go on, but short, please. No niin, anna mennä vaan, mutta lyhyesti.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 suuri tai infrastruktuurien kovin ihmeellisen valtavia, voidakseen olla hieno kulttuuripääkaupunki. Turku mielestäni todella osoitti, että hyvin mielenkiintoisia kulttuuriajatuksia voi keksiä muuallakin kuin suurkaupungeissa tai metropoleissa. Tämä mielestäni on kyllä hienoa ajatella myös tulevaisuutta. Ja kun ajatellaan kulttuuri ja niiden verkostoa tulisi tukea myös tulevaisuudessa. Tämä on mielestäni todella hyvin tärkeää myös tulevaisuudelle. Kiitos. Kiitoksia. Muistuttaisin vielä, että viime Strasburgin täysistuntoviikolla menestyksekkäästi saatettiin Sarajevo kysymyspäätökseen. Ei se nyt ehkä yksimielisesti läpi mennyt, mutta suurella enemmistöllä hyväksyttiin poikkeus sille, että vuonna 2014 kulttuuripääkaupungiksi nimetään kolmaskin kaupunki, nimittäin Sarajevo, sata vuotta ensimmäisen maailmansodan alkamisen jälkeen. Jotkut kollegat olivat kanssani Sarajevossa ja ilo meidän päätöksestämme oli siellä suuri mutta tämä on vasta puolivoittoa. Nyt neuvosto on vakuutettava siitä, että sekin hyväksyy tämän poikkeuksen. Me annoimme oman kantamme, teimme päätöksen, eli ikään kuin vedimme poikkeuksellisesti pois päätöksen, jonka aiemmin olimme tehneet siitä, että vain EU-kaupungit voivat olla kulttuuripääkaupunkeja. Joten pyytäisin, että nyt lopatte kukin oman maanne ministeriä tämän poikkeuksen puolesta. Öö, Sarajevon täytyy voida alkaa valmistautua kulttuuripääkaupungiksi mahdollisimman pian. Me teemme oman osuutemme. Tulen itsekin vielä kääntymään kaikkien mahdollisien tahojen puoleen ja pyydän teidänkin niin tekevän, jotta tämä asia saadaan myös neuvostossa läpi. Kiitoksia. Sitten esityslistan kohta neljä Eurooppa-koulujärjestelmä. Te kaikki tiedätte, että Eurooppa-koulut aikoinaan perustettiin, jotta yhteisöjen toimielimen, virka, toimielimien virkamiesten lapset saavat opetusta omilla äidinkielillään. Nythän tilanne, tilanne on muuttunut ja on kaiken näköisiä ongelmia, esimerkiksi opettajien hankkimisessa, rahoituksessa on ongelmia. Ja kollega Kavada on meidän esittelijämme. Pyysimme häntä syventymään aiheeseen ja jos sen ihan väärässä olen, niin tänä aamuna hän kävi kai keskustelun Eurooppa-koulujen johtajien sekä e, johtokunnan ja vanhempien edustajien kanssa. Itse en päässyt valitettavasti paikalle, mutta varjoesittelijät kai pääsivät, joten nyt Kavada voi kertoa meille asiasta. Herra Kavada, olkaa hyvä. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Rakkaat kollegat. Ensiksi haluaisin kiittää erinomaisesta yhteistyöstä kaikkia kollegoita. Valmistelutyö on ollut hedelmällistä ja erityisesti viimeisimmässä varjoesittelijöiden kokouksessa 13. huhtikuuta. Tässä ei ole mitään erityisen huolestuttavia ongelmia otettu esille, mutta en haluaisi olla liian optimistinenkaan. Me näemme hyvin, mihin suuntaan tarkistukset, joita odotamme, tulevat menemään. Tämä on erittäin synteettinen mietintö, mutta minulla ei ole ollut paljon valittavaa. Ja selitän miksi. Me, meillä on rajoitettu tiettyyn merkkimäärään, itse asiassa 6000 merkkiin ilman välilyöntejä teknisistä syistä. Ja tämä oli kaksi vaihtoehtoa. Joko poistaisin tiettyjä kappaleita ja jättäisin tärkeitä asioita mainitsematta – tai sitten syntetisoisin näkökohtia, joita halusin puolustaa, mutta erittäin niukkasanaisesti. Siksi teillä on melko tiivistetty mietintö. Suosimme tätä tiivistämistä, koska mietinnöt varmasti lisäävät sitten lihaluun ympärille. Ja tarkistusten takarajaan kesäkuun puolessa välissä ja sitten heinäkuussa valiokunnassa ja tämä meni sitten syyskuun toiseen täysistuntoon Strasbourgissa. Euroopan koulut ovat osoittaneet pedagogisen arvonsa kielten opetuksessa ja monikulttuurisuudessa. Ne voivat toimia mallina kansainvälisissä järjestelmissä. Eli tässä painotan järjestelmän kehittämistä ja organisoimista sinänsä, mutta myös painottaisin sitä, että täytyy edistää eurooppalaista ylioppilastutkintoa, u- uudistaa talous- ja ja sitten täytyy luoda pedagogiset välineet, jotka mahdollistavat sen, että järjestelmä sopeutuu. Ja että luodaan myöskin tällainen koulun päättämystodistus, joka on muu kuin ylioppilastodistus. Tämä koskee oppilaita jotka joutuvat keskeyttämään koulun ja näin he eivät jäisi tyhjän käsiin. Äh, me haluamme oikeusperustan tälle, näille kouluille, mutta me haluamme avata ne myös koulun muille vanhemmille kuin niille, jotka ovat Euroopan toimielimissä töissä. Eli me haluamme kehittää järjestelmää sinänsä, mutta meistä on myös välttämätöntä, edistää myös eurooppalaista ylioppilastutkintoa, jolla on vahva, vahva maine, ja sitten haluamme vahvistaa oppilaitosta. Muistutan teitä ja esittelen teille useampia näkökohtia, jotka minusta ovat olennaisia. Ensinnäkin Eurooppa-koulut ovat vuonna 1953 luotu järjestelmä, innovointi, innovaatio, joka syntyi oppilaiden tarpeesta ja se on syntynyt eri kulttuurien pohjalta ja tarkoitus on opettaa lapsia heidän omalla äidinkielellään. Ja tässä on useampia perusperiaatteita. Ensinnäkin siis opetus äidinkielellä. Toiseksi monikielinen opetus. Kolmanneksi ja kieltenopettajan pitää tulla kansallisista koulutusjärjestelmistä. Neljänneksi mahdollisuus personalisoida, luoda opetusohjelma, joka vastaa henkilökohtaisia tarpeita. Pyrimme myös lisäämään kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja, ja ajatellaan eurooppalaista kulttuuriperintöä. Euroopan koulujen malli ei enää vastaa nykyoloja 27 maan unionissa. Täytyy todeta, että rahoitus perustuu jäsenvaltioiden ja komission maksuihin ja sitten tuloja tulee myöskin lukukausimaksuista. Eli tässä on kolme pilaria. Meidän täytyy miettiä tätä nykyjärjestelmää, koska tässä on vakava ongelma, joka liittyy opettajan lähettämiseen. Ja ne, jotkut maat eivät lähetä opettajia samassa suhteessa kuin oppilaiden keskuudessaan kielelle kysyntää. On tällainen SWALS, ilman omaa kieliosastoa olevien oppilaiden ryhmä, joka on kasvanut koko ajan. Eli he ovat kieliryhmässä, joka ei vastaa heidän äidinkieltään, joka on johtanut sitten opettajan lisärekrytointiin. Sitten täytyy myöskin olla tarkkana, että jäsenvaltiot, jotka eivät lähetä opettajia, niiden lähetet, maksettava sitten enemmän koulujen budjettiin. Ja koulujen filosofian kunnioittamiseksi svalsoppilaiden täytyy saada opetusta äidinkielellään. Ja täytyy avata uusia kieliyksikköjä heti, kun riittävä määrä oppilaita on koulussa. Lisäksi rahoituskriisi nähtävät budjettirajoitukset. Vähemmän kysymys kriisistä kuin sen jakautumisesta. Se ei saa haitata oppilaita, joilla on äh, erityisopetustarpeita, niin sanottuja sen oppilaita ja vammaisia oppilaita. Tässä on siis poliittisia ja teknisiä aspekteja. Tämä periaatteellinen mietintö. Pyrin ottamaan huomioon tarkistukset. Ja olen käytettävissänne kuunnellakseni tänään, keskustellakseni tänään kanssanne. Kiitoksia Kavada ja sitten Lökkekard. Kiitos puheenjohtaja. Ei ole epäilystäkään, että Eurooppa-koulut tarvitsevat uudistamista. Kaikki ovat samaa mieltä siitä. Minä puhun tästä mietinnöstä juuri siksi, että meidän täytyy olla tarkkana tämän aiheen parissa, ettei tämä reformi e, ei heikennä koulujen perusprinsiippejä. Minä tiedän hyvin, että budjettiongelmia on, ne ovat isoja, säästöjä pitää syntyä. E, nyt kun tarkistusten aikaa on, niin minä suosittelen kollegoille, että lähtisimme siitä että pienet kielet ja opetus pienillä kielillä säästyy muodossa tai toisessa. Sillä tämä on yksi perusperiaatteista, perusperiaatteista Eurooppa-kuulujen luomisessa. Ja kun työ tästä etenee, meidän täytyy osata ymmärtää sille näkemykselle, että semmoinen muutaman tunnin opetus kielellä, joka on vaarassa kadota budjettiongelmiin. Minä vetän voimakkaasti siihen, että, että ollaan tarkkaan. Me kaikki tiedämme, mitä kielet merkitsevät meille, kotimaille, taustallemme, äänestäjille. Toiveeni on siis, että tarkistusten muodossa saamme tähän sen, että, että resurssit takaavat tämän periaatteen toteutumisen. Kiitoksia. Sitten kollega Evira Luova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Kavadaa erittäin hyvästä yhteistyöstä tämän aamupäivän kokouksen suhteen. Meillä todella oli seminaari, jossa monet eri tahot kokoontuivat yhteen keskustelemaan Eurooppa-koulujen tilanteesta. Mukana olivat komission edustajat, vanhempainyhdistyksen edustajat, koulujen edustajat. Keskustelu oli erittäin kiinnostava sain hieman eri käsityksen joistain asioista ja ennen kaikkea haluaisin mainita, että rahaa tarvitaan enemmän. Näin valiokuntammekin on todennut. Me tarvitsemme lisää rahoitusta ja kun rahoitus on paremmalla tolalla, voidaan tehdä enemmän ja tämä koskee myös Eurooppa-kouluja. Olen siis samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden tulee entistä kurinalaisemmin toimia sitoumustensa mukaisesti. Tämähän on toki myös jäsenvaltioille hyödyksi, että lapset voivat käydä koulua sen maan kielellä, josta kotoisin ovat. Joten jäsenvaltioilta vaatisin kyllä tästä nyt sitoumuksien kunnioittamista. Sitten nämä niin kutsutut pienet kielet, muut kuin englanti, Ranska tai Espanja vaikkapa, kun puhutaan äh, siitä, että näiden kielten oppilaita, opiskelijoita on vähemmän, niin tämähän perustelu nyt ei mitenkään ole pitävä. Usein tätä perustelua esitetään ja sanotaan, että oppilaita ei ole tarpeeksi ja siksi jonkun kielen opetusta ei voida järjestää. Kyllä ihmisten tulee voida puhua muutakin kieltä kuin englantia kyllä kaikkia muita kieliä on myös tuettava ja kun ajat, jos halutaan näiden siirtolaisten kielikehitystä tukea, niin pieniä kieliä ei missään nimessä saa unohtaa. Tämän lisäksi meidän täytyisi ehkä avata kanavia muiden toimielinten suuntaan, niin rahoituksen suhteen on ongelmia, ja jos nyt tekisimme vaikkapa yhteistyötä Naton tai muiden kansainvälisten yhteisöjen kanssa, niin tämä voisi olla hyödyllistä, koska esimerkiksi Natolla on myös päämajansa ja toimipisteitä kaupungeissa, joissa mekin toimimme, joten ne voisivat muut toimielimet voisivat ehkä tulla mukaan tähän toimintaan. Haluaisin myös tukea eurooppalaisen ylioppilastutkinnon tunnustamista. On hyvin tärkeää, että lapset eivät joudu suorittamaan lisää tutkintoja tai lisää kokeita. On kovin monia asioita, joista täytyy keskustella, mutta tässä vaiheessa en nyt oikeastaan halua sanoa tämän enempää. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten rouva Paljadelli. Kirja Proedre. Θα ήθελα, παίρνω περισσότερο το λόγο για να συγχαρώ τον κύριο Καβαδά. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän puheenvuoron onnitellakseni edustaja Kavadaa siitä, että hän on tehnyt todella erinomaista työtä. En tiedä, onnistunko esittämään edes tarkistuksia, jos on jotain mitään tarkistettavaa ylipäätään. Yhden kysymyksen esittäisin. Kun vuonna 2009 neuvosto lukuisten ehdotusten ohessa hyväksyi, että tämä järjestelmä avattaisiin myös kakkos- ja kolmosryhmän oppilaille, niin millä menettelyllä kansalliset koulut, jotka ottavat käyttöön tämän eurooppalaisen opinto-ohjelman, niin millä tavalla se tapahtuu? Onko niillä mahdollisuus antaa tämä sama eurooppalainen loppututkinto, esimerkiksi tämä EB juuri, koska on olemassa saksalainen, ranskalainen ja amerikkalainen koulu esimerkiksi. Ja pitääkö näiden kansallisten koulujen, jotka haluavat käyttää tätä opetusohjelmaa, niin te, pitääkö niiden tehdä jotakin muutakin vielä sen lisäksi? Ja sitten tämän eurooppalaisen ö, opetusohjelman tulee kaiketi pureutua kansallisiin koulutusjärjestelmiin, koska se on ainoa tapa, jolla voidaan tätä eurooppalaista ajatusta viedä eteenpäin. Millä tavalla kansan, kansalliset eh, koulut voivat todellakin tarjota tämän saman eurooppalaisen tutkinnon sitten opintojen päätteeksi? Ja arvoisa haluan myöskin lyhyesti yhtyä niihin kiitoksiin, mitä esittelijä Kavadalle on tässä annettu. Minusta on erittäin perusteellisesti tehty työ ja me ymmärrämme kaikki, että, että Eurooppa-koulussa siis, niin kuin hän sanoikin tässä mietinnössä, kyse, kyse on välttämättömyydestä ja ylellisyydestä, eli ne tosiaan on eu toiminnan virka miesten lapsille ja ennen muuta ajatus siitä, että jokaisella olisi mahdollisuus saada koulutusta omalla, omalla kielellään ja se on valtavan suuri arvo. Ja oikeastaan ainut minun huoleni, huoleni tässä on, kun puhutaan näistä leikkauksista, että että huolehdittaisiin siitä, että pienetkin kielet säilyvät. Se kyllä täällä tulee, ja tiedät, että Kavada on tähän asiaan vihkiytynyt, mutta että jollakin, jollakin tavalla niin kuin, se tarvii sellaista, sellaista niin kuin erityistä huomiota mun mielestä, että, että myöskin niin kuin, pienet kieliryhmät olisivat edustettuna, koska tuo Eurooppa-koulut, ennen kuin niitä lähtee laajentamaan, ne on kuitenkin tietynlainen eurooppalaisuuden näyteikkuna, ja mun mielestä ne, ne pitää hoitaa hyvin, hyvin ja tyylikkäästi vaikka liikkuvuudesta puhutaan paljon myönteistä ja siinä on paljon myönteistä, niin tuota, siitä huolimatta itse olen hiukan sitä mieltä, että pienten lasten kohdalla, jotka joutuvat liikkumaan, se ei ole välttämättä myönteinen asia. Ja siksi semmoisena tukitoimenpiteenä, että he voivat omalla äidinkielellään opiskella, niin se, se, se tekee sitä liikkuvuudesta heidän kohdallaan niin kuin mielekkäämpää ja turvallisempaa. Mutta näillä muutamalla ajatuksella haluan vaan vielä kiittää Kavadaa tästä loistavasta mietinnöstä ja, ja uskon, että tähän ei meidän puolta paljon lisäyksiä ja muutosesityksiä ole tulemassa, tulossa. Kiitoksia. Kollega Kavada, hämmästyksellä jouduin toteamaan, että kohdassa kaksi. Ei, ei, ei, hetkinen. Ei se ollutkaan kohta kaksi, vaan kohta 23 tekstissä niin tässä pyydetään opiskelujen loppuun kehittämään ylioppilastodistuksen lisäksi todistusoppilaille, jotka suuntaavat ammatilliseen koulutukseen. Tätähän on vaadittu jo aiemminkin. Kollega Perri oli tuolloin esittelijä ja tuolloin kouluilta tätä pyydettiin. Eihän voi olla, että Eurooppa-koulun voi päättää ainoastaan ylioppilastutkintoon. Täytyyhän ää, äh, tässä ne, niille lapsille, jotka siirtyvät ammatilliseen koulutukseen, myös antaa jonkinnäköinen todistus, mistä heille on jotakin hyötyä. Ää, äh, näinhän nyt on jokaisessa äh, koulussa ja näin täytyisi olla myös Eurooppa-kouluissa. Tuolloinen vaatimuksemme ei vielä ole mennyt läpi. Komissio ei siihen juurikaan puuttunut. Ei myöskään nämä Euroopan johtokunta, eivät ehkä myöskään vanhemmat, jotka huomaavat sen liian myöhään vasta sitten, kun heidän, koulu, heidän lapsensa tästä koulusta lähtevät. Minun mielestäni tämä kohta 23 on aivan avainkysymys, ja jos jotkut tietyt tahot olisivat ottaneet aiemman mietintömme vakavasti, niin tämä asia olisi hoidettu jo aiemmin. Ja Kavada, toivon, että tämä teidän tekstin otetaan nyt vakavasti ja että komissio toimii tämän mukaan. Sitten Rova Hannibal, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, olen ollut kaksi kertaa tässä esittelijänä itse tässä aiheessa, joten muistan jotkut näistä asioista aika yksityiskohtaisestikin. Ikävä kyllä, asiat eivät ole menneet pari, muutama, muutamassa vuodessa eteenpäin siitä, kun itse toimin esittelijänä. Tätä täytyy todella miettiä vakavasti, erityisesti siksi, että henkilökunnan lukumäärä ja Eurooppa-koulujen kysyntä kasvaa yhä enemmän. Eli meidän täytyy saada aikaiseksi toimiva järjestelmä, ja nythän se ei toimi. Se on, kitkutellen menee eteenpäin. Meidän täytyy miettiä todella tosissaan Euroopakoulujen perusasioita, kuka, kuka sitä koulua käy, koska se itsessään tuntuu olevan ikään kuin arpapeliä. Ja kuinka näitä kouluja hallinnoidaan. Olen täysin samaa mieltä kielten opetuksesta, mutta haluaisin ottaa opettajien rekrytointikysymyksen esille. Sehän on ollut aina aika vaikea kysymys, koska on ollut odotus ja oletus siitä, että jäsenvaltiot lähettävät opettajat. No se on aivan hyvä asia, kunnes huomataan, että jäsenvaltioilla on erilaisia tapoja suorittaa tämä tehtävä. Ja opettajat eivät itse asiassa aina haluakaan lähteä kotimaastaan tekemään töitä jonnekin muualle. Kun itse olin esittelijänä, niin oli aikamoinen puute englannin kielellä opettavista op- opettajista. Ja yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestelmä on aika erilainen, koska siellä on englanti ja Wales ja sitten vielä Skotlanti on oma juttunsa. Ja lähetetyt opettajat eivät saisi työpaikkojaan takaisin sitten, kun he tulevat takaisin täältä vaikkapa Brysselistä. Eli tällaisia esteitä voi olla jäsenvaltioissa. No sitten teoriassa hyvä ajatus on paikallinen rekrytointi, mutta en tiedä, miten se käytännössä toimisi ja saataisiinko sitä kautta sellaisia opettajia, jotka voivat opettaa sellaisia asioita, joita heidän halutaan opettavan, joten koko opetushenkilökuntakysymys on sellainen, että sitä täytyy yksityiskohtaisesti tarkastella niin, että voimme tarjota sen tasoista opetusta, mitä odotetaan. Also noch einmal zur Erinnerung. Vielä muistutukseksi, Roy Perin mietintö meillä on vuodelta 2002, Hannibalin vuodelta 2005. Molemmissa mietinnöissä tämä vaatimus esitettiin, kummallakaan kerralla vaatimusta ei ole otettu vakavasti. Mielestäni tämä ei ole ollenkaan mukavaa. Komissioherrasväki, joka täällä on paikalla ja meitä kuuntelee, voisi varmaankin nyt pohtia tykönään, että eikös asialle voisi tehdä jotain ja ehkä ottaa entistä paremmin huomioon Euroopan parlamentin tärkeät vaatimukset. Tähän voi ihan kohta komission eh, edustaja vastata, mutta kollega Kurvis saa nyt ensin vielä puheenvuoron. Eh, pana eh, Kiitoksia. Olen Kavadalle kiitollinen minäkin siitä, että hän tänä aamupäivällä järjesti tämän seminaarin. Ja Eurooppa-koulujen tilannetta on todella nyt tutkittu. Ja kun katsotaan koulujen ja oppilaiden lukumäärää tänä päivänä, niin tässä taustallahan on tietenkin budjetti, kuinka paljon rahaa on käytettävissä, vai perust, eli perustuvatko nämä lukunne vain tähän, vai onko teillä tietoa siitä, kuinka paljon enemmän ähm, oppilassa hakijoita itse asiassa voisi olla, jos rahoitus olisi kunnossa. Sitten vielä, kun ajatellaan siirtolaisvirtoja, ne ovat äh, kasvamaan päin Euroopassa, eivätkä liity yksinomaan Brysseliin tai Luxemburgin, jossa toimielimillä on suuria toimipaikkoja. Onko meillä tietoa todellisista tarpeista, siis todellisesta tarpeesta Eurooppa-kouluille ympäri Eurooppaa? eri toimipaikoissa. Kyllä tätä täytyisi katsoa entistä tarkemmin ja täytyisi myös todeta, että tietyt jäsenvaltiot eivät kerta kaikkiaan kanna vastuutaan, kannan rahoitusvastuutaan eivätkä vastuutaan opettajien lähettämisen suhteen. Ja minun mielestäni tämä täytyy kyllä sanoa suoraan tässä mietinnössä. Tämä on mielestäni yksi pääongelmista, jäsenvaltioiden toimettomuus. Ja mitä tulee eurooppalaiseen ylioppilastutkintoon, te viittaatte tähän hyvin suoraan. Joskus kansalliset järjestelmät ovat yhteen sopimattomia. Joissain kansallisissa järjestelmissä äh, kouluissa opetetaan esimerkiksi yleistä historiaa. Ja kun sitten äm, tietyissä maissa korkeakoulujen pääsykokeissa esitetäänkin kysymyksiä, jotka liittyvät kansalliseen historiaan, niin tulisi tehdä selväksi, että eurooppalaisen ylioppilastutkinnon on kelvattava eh, kaikissa eh, pääsykokeissa ympäri Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia ja nyt puheenvuoronsa Umberto Morica, joka on siis komission edustaja. Olkaapa hyvä. Merci, madame la présidente. Merci à la... Kiitos ja kiitos herra Kavadalle. hänen mietensä esittelystä. Ja tähän liittyy myöten muiden valiokuntien näkemykset, budjettivaliokunnan ja juurivaliokunnan lausunnot. Euroopan komissio on esittänyt huomionsa tänä aamuna pöydänpöydän pöydän keskustelussa ja Saara Kavada oli puheenjohtajana liittyen luonnokseen, johon komissio suhtautuu erittäin myönteisesti. Mitä sitten tulee näihin täällä otettuihin ongelmiin. Ja erityisesti koulujen myöntämiin tutkintoihin, eli tämä ylioppilastutkinto ja sitten mahdollinen koulun päättämistodistus ja opettajien rekrytointi. Ah, euh, celui Ylioppilastutkinto on menestystarina, parannettavaa. Erityisesti kysymys siitä, miten sen myötämiä pisteitä ar- arvostetaan eri maiden sisäänpääsykokeissa yliopistoissa. Tässä on jäsenvaltioissa ongelmia. Me työskentelemme asian parissa. Komissiossa varapuheenjohtaja Shevchovic on viime perjantaina puhunut ne, opetusministerineuvostossa tästä aiheesta. Ja hän puhui myöskin opettajan lähettämisestä Eurooppa-kouluun. On joukko postia vapaana, jonne ei ole lähetetty opettajia. Se on kahdesta syystä tärkeä ongelma. Ensinnäkin budjettin näkökulmasta. Puuttuu resursseja. Ja sitten tässä on filosofinen ongelma, ja sekin on, on tärkeä. E- eurooppalaiset koulut elävät siitä, että ne syleilevät kansallista ja eurooppalaista järjestelmää. Ja opettajan lähettäminen on keino luoda tällaista ristisiittoa kansallisten ja eurooppalaisen järjestelmän välillä. Ja tämä on Shevchovicin sydäntä lähellä ja on pyrkinyt saamaan jäsenmaat ottamaan huomioon tämän, että opettajien lähettäminen Euroopan kouluun tapahtuisi parhaissa mahdollisissa oloissa. Ja on maita, jotka eivät ihan täytä velvollisuuttaan. Ja sitten on yleisempi ongelma, joka liittyy opettajan lähettämiseen – On kovasti kysyntää englanninkielisille opettajille, britti- ja irlantilaisille opettajille. Se ylittää reippaasti näiden maiden tarjonnan. Eli kysyntää ei pystytä tyydyttämään. Mutta on myös maita, jotka lähettävät enemmän opettajia kuin heillä on oppilaita suhteessa. Ja sitten, miten tulee koulun päättötodistuksen luomiseen niille, jotka jättävät koulun suuntautuvat ammatillisesti. Komissio tulee tekemään ehdotuksen äh, johtokunnassa keskustelua varten seuraavassa kokouksessa. Täytyy todeta, että komissiolla on yksi ääni. Que les États membres qui sont représentés euh, participent de manière... Ja, ja, ja muiden pitäisi suhtautua proaktiivisesti komission ehdotukseen tässä projektissa. Liebe Herr Moreka, äh, die Antwort war... No, tämä vastaus on ollut kovin tyydyttävä. 2002 vaadimme tätä samoin 2005. Ja te sanotte, että 2011 komissio tekee ehdotuksen, meillä on yksi ääni. <laughs> siis mitä tuo nyt tarkoittaa? Me annoimme teille selkeän tehtävän nyt jo kolmatta kertaa, eli koulujen täytyy voida antaa niillekin oppilaille, jotka eivät ylioppilastutkintoa suorita todistus. Mikä tässä nyt on niin vaikeaa? No te henkilökohtaisesti ette ehkä voi tälle yhtään mitään, mutta te olette täällä komission edustajana. Te olette meidän yhteyshenkilömme, joten tästä asiasta on nyt vain huolehdittava. Minun mielestäni tämä ei ole hyväksyttävää. No, kai minäkin voin sanoa, mea kulpa olisi pitänyt kysellä asiasta viime vuonna ja toissa vuonna ja niin edelleen. En, mutta ei tämä voi olla meidän tehtävämme, että meidän joka kerta täytyy kysellä perään. Nyt pyydän komissiota huolehtimaan siitä, että koulu pudokkaiden äh, koulun keskeyttävienkin oppilaiden asia hoidetaan niidenkin, jotka eivät ylioppilastutkintoa suorita. Tämä asia on huole, sitä on huolehdittava. Te puhutte aina, että täytyy, täytyy huolehtia koulunsa keskeyttävistä oppilaista, heidän osuutta täytyy vähentää, mutta tämä on, osa, tämä on jäsenvaltioiden asia, eli te ette voi sille asialle mitään, mutta tälle asialle voitte, tehkää tehkää nyt jotain. Huolehtikaa sitä, että tämän lainsäädäntökauden aikana aihe saadaan hoidettua. Syksyllä tulen äh, kääntymään puoleenne ja kysymään, onko asia hoidettu. Pyydän, että sihteeristö muistuttaa, että neljä kertaa vuodessa, vuodessa kysyn tästä eteenpäin, että onko asia hoidettu. Onko hoidettu? Onko hoidettu? Kiitos. No niin, Kavada. Vous voulez encore? Vous voulez encore? Bon, Haluatteko vielä käyttää puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Ihan lyhyesti, rouva puheenjohtaja. On tekin Olette legitiimisti suuttunut. No, meidän täytyy työntää, vetää kivirekeä tässä. Ja tässä on mennyt aika paljon aikaa jo. Kiitän kollegata arviosta ja analyysistä. Mä olemme valmiita ottamaan tarkistuksia vastaamaan, vastaan ja lisäämään vähän puhtia tähän. Minulla on kaksi havaintoa vielä. Yksi kohte koskee periaatteita, toinen resursseja. Periaatteiden suhteen sanoisin, että Eurooppa-koulujen tehtävä, se ei ole jonkun mikään avataari, jonka tehtävän antaa palveluita instituutioita henkilöille. Henkilöistä joskus ajattelee, että heillä on, he ovat jotenkin etuoikeutetussa asemassa, kun heillä on erityiskoulu. Mutta heillä on ihan le- legitimi vaatimus. Täällä on pienipalkkaisia ihmisiä. Tänä aamuna mainittiin henkilö, jolla on 1600 euroa palkka kuussa. Hän on sihteeri neuvostossa, äh, komissiossa. Jos he nämä työskentelisivät kotimaassaan, he saisivat lapselle ilmaisen koulun käynnin. Ja miksei komissio myönnä jotain, joka kaikki yritysneuvostot myöntävät? Eli tässä tarvitaan vähän vahvoja interventioita. Ja toisekseen Eurooppa-koulut eivät ole ainoastaan jotain, joka auttaa laittamaan lapsia kouluun. Se on myös paikka, jossa harjoitetaan eurooppalaista kulttuuria ja itse asiassa sellainen, jossa sitä harjoitetaan mahdollisimman paljon. Siellä on monikulttuurista käymistä, monikielisyyttä. täytyy ottaa tämä vakavasti aikana, jolloin monissa Euroopan maissa nationalismi, joka on ongelmien äh, eteinen, tunkee nationalismia ja meidän täytyy ajatella lasten koulutusta. Täällähän on muitakin kuin henkilöstön lapsia, mitä on kolmella eri tasolla. Minä voin selittää teille mit, sitä, miten nämä koulut ovat organisoituneet. Ja sitten resurssit. Asia on aika simppeli. Resursseihin ja erityisesti budjettiin liittyy tärkeitä kysymyksiä. Komissio ponnistelee, sitä täytyy painottaa, mutta meidän täytyy luoda järjestelmä, joka tarjoaa paremmat insentiivit ja paremmat rajoitteet maille, jotka eivät joko lähetä tarpeeksi opettajia tai maksa tarpeeksi. Ymmärrän, että Briteillä on aika iso paino tässä, kun kaikki haluavat puhua englantia ja järjestelmissä on eroja, mutta yhteisön järjestelmässä ken paljon antaa hän vielä enemmän saa. Tästä periaatteesta ei pidä luopua. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, sanoitte mennään aika ällistyttävän asian. Jos me etenemme aika vähän yhdeksässä vuodessa, niin ehkä komissiolle koulun johtajalle ollut ihan tehtävien tasolla. Mutta tässä voimasuhteet liittyvät tähän tavallaan polttoaineeseen. Meidän pitäisi luoda tällainen seurantaryhmä tässä valiokunnassa. Ja meillä oli loistava pyörän pöydän keskustelu ja sen, heille pitäisi kutsua se, tähän seurantaan. Ja pitäisi saada poliittista energiaa, polttoainetta tähän prosessiin. Se luo tuloksia. Politiikan täytyy sanoa, mitä se haluaa. Koulutuksen alueella muistetaan Jean Monnet sanoi, että jos minä jotain aloittaisin uudestaan, niin aloittaisin koulutuksesta. Jotkut sanottavat, että aloitetaan koulutuksesta, toiset sanovat kulttuurista. Jean Monnet aloitti taloudesta, mutta eihän koskaan koulutusta ja kulttuuria unohtanut. Kiitoksia herra Kavada. Kiitoksia kaikille puhujille. Ja nyt kohtaan viisi. Ei kun. 14. heinäkuuta. Ei kun kesäkuuta, korjapuheenjohtaja 14. kesäkuuta määräaika tarkistus päätöksille 13.14. heinäkuuta. Mm, valiokunta käsittely on hyväksynty ja toivottavasti sitten äh, syyskuussa täysistunto, mutta komissio voi lähteä toki liikkeelle jo nyt, ei tarvitse odottaa, kunnes me olemme äänestäneet. Niin, minä sanoin, että te voitte aloittaa työnne meidän viitoittamme maamme suuntaan jo nyt, ennen kuin parlamentti on tekstiä hyväksynyt. No niin, sitten esityslistan kohta viisi, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma. Kyse on komission lippulaiva-aloitteesta vuodelle 2020. Tämä lippulaiva on työllistettävyys ja luonnollisesti työllisyysvaliokunta on tässä vastuussa, mutta Nevedalova on meidän valmistelijamme ja esittelen nyt lausuntoluonnoksen. Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ďakujem vám pekne, pani predsednička. takže od začiatku. Nezamestnanosť mládežu je veľmi vysoká. Kiitoksia, puheenjohtaja. E, nuorisotyöttömyys on 21,4 prosenttia Euroopan unionissa keskimäärin, mutta on myös unionin jäsenmaita, joissa nuorisotyöttömyys on 40 prosenttia. Olemme hyvin iloisia siitä, että meillä on Agenda 2020 ja tämän EU-strategian puitteissa myös tämä ohjelma on käynnistetty. Kyse on todella uudesta osaamisesta. Ja kiitän kaikkia varjoesittelijöitä muuta, muuten, joiden kanssa yhteistyö oli oikein erinomaista. Kaikki samassa veneessä tässä olemme ja meillä on nyt ehdotuksia tiiviiksi tekstiksi. Kaikki varmaankin olette sen ehtineet lukea. Se on lyhyt ja ytimekäs. Ja siinä on tärkeitä kysymyksiä. Me tuemme erityisesti ähm, äh, sellaista osaamista, joka on tärkeää tulevaisuudelle. Puhumme esimerkiksi kielitaidosta ja ylipäätään taidoista, joita ihmiset tulevaisuudessa tulevat tarvitsemaan. Tässä ehdotuksessa on myös mainittu yhteistyö koulutuslaitosten työnantajien sekä jäsenvaltioiden viranomaisten lähinnä ministeriöiden välillä. Tässä luodaan tietty mm, tällainen kuva siitä, minkälainen äh, tämän koko kouluuran tulisi olla. Ja tämän lisäksi toteamme, mitä haluaisimme antaa ihmisille, minkälaisen äh, ihmisen haluaisimme tässä ähm, kehittyvän ikään kuin. Äh, myös epävirallinen koulutus on tärkeää ja sen tunnustaminen ajatellaan vaikkapa äh, meidän työtämme poliitikkoina, on myös hyvin paljon epämuodollista tai epävirallista osaamista, jota harvoin tunnustetaan. Äh, se on kuitenkin lisäarvoa, jota me kaikki tarvitsemme ja meidän tulisi äh, tukea ohjelmaa, joka on nimeltään Leonardo da Vinci. Tämä ohjelma kaipaa kyllä lisärahoitusta. Kyse on ohjelmasta, jossa mm, ihmiset voivat liikkua ammatillisen osaamisen ja koulutuksen puitteissa niin, että he voivat hankkia tätä osaamista ja koulutusta myös muista maista. Kaikki ei sovi Erasmus-ohjelman katon alle, ja meillä on muitakin ohjelmia, joita halutaan edistää. Meillä on myös nuorison liikkeellä ohjelma ja haluaisimme pyytää, että komissio myös tulevaisuudessa tukee näitä ohjelmia. Valitettavasti minulla on vain 20 minuuttia aikaa. Haluaisin nyt antaa myös kollegoille tilaisuuden käyttää puheenvuoroja. Kiitos. Danke Katarina. Hannu Takula. Sitten Hannu Takula. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Tässä osaltani lausun kiitoksia myös meidän varjoraportoijan Ramona Maneskun puolesta. Hän antoi minulle tämmöisen A4, mitä hiukan referoin, ja nämä niin <clears throat> Maneskun kuin myöskin meidän aldelaisten näkemyksenä tähän varsin hyvään raporttiin. Ja voi sanoa, että ne painopisteet, mitä tässä on nostettu esille, ovat todellakin niitä perustavaa, laatu, perustavaa laatua olevia ja toki me haluamme niin, että koulutukselle annetaan enemmän taloudellista tukea, jotta voidaan saavuttaa tämmöinen luova ja kestävä kasvu, aivan niin kuin me olemme sitoutuneet 2020 ohjelmassakin. Mutta talouden kasvusta ei voida puhua ilman, että koulutusta alleviivataan. Toinen asia, mistä myöskin kannamme huolta, että pitäisi löytää joustavia, joustavampia mahdollisuuksia myöskin koulutuksen ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön. Ja sitä kautta niin, että koulutus voisi enemmän, vieläkin nykyistä paremmin, vastata työmarkkinoiden tarpeita. Ja tätä pitää kehittää Euroopan laajuisesti ja tähän pitää myöskin saattaa mukaan sitten ei vain isoja yrityksiä, vaan myöskin niin pieniä, pieniä yrityksiä ja näin ollen tämän tyyppinen koulutuksen ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö varmasti tulee olemaan niin kuin kaikkien, kaikkien tuota, edun mukaista ja tähän koulutukseen myöskin haluaisimme sitten ihan yliopistotason koulutuksen, myöskin ammatillisen koulutuksen lisäksi, eh, lisäksi niin kuin sisällyttää. Ja osittainhan sitä tapahtuukin jo tällä hetkellä joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa. Mutta arvoisa puhemies, tähän uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmaan toteamme, että olemme hyvin tyytyväisiä eh, Katarina Nevadalovan esityksiin ja suurella sydämellä olemme tukemassa tätäkin eurooppalaista menestyshanketta. Kollege Biski, bitte. Herr Vorsitzende, ich finde, der Bericht ist sehr wichtig. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä on hyvin mielen, anteeksi, tärkeä mietintö ja haluaisin ilmaista tässä yhden ajatuksen, jota voitaisiin korostaa hieman enemmän. Eli tarve käsityötaitojen ylläpitoon ja siis käsityöperinteen ylläpitoon on olemassa tarvetta. Tämä on hyvin tärkeä asia. On olemassa eurooppalaisia maita, esimerkiksi Sveitsi, jossa esimerkiksi sepät katoavat, taikka puutarha-aitojen rakentajaosaajat katoavat ja nuo taidot katoavat. Kuulostaa siltä, että ehkä tässä liioittelen, mutta jos emme halua kadottaa näitä taitoja, käsityötaitoja, niin EUn ja jäsenvaltioiden täytyy ryhtyä toimiin niiden säilyttämiseksi. Ihmisiä ei kouluteta enää asiallisesti näihin ammatteihin, eikä kyse ole pelkästään jostain ympäristöön liittyvästä työstä, vaan on myöskin sellaisia ammatteja, joilla on kulttuurista merkitystä. Ja olisi hyvä asia, jos Eurooppa onnistuisi välttämään vakavan ison kulttuuriperinnön palasen menettämisen. Gracias, señora presidenta, y enhorabuena a la señora Nevedalova por su Kiitoksia Rovana Vadilovalle tästä mietintöluonnoksesta, joka on minusta kovin kattavan oloinen. Haluaisin kommentoida kahta asiaa. Ensinnäkin sitä, että olen aina ollut kiinnostunut siitä, että ammattikoulutusta tuettaisiin. On hyvin tärkeää, että tämänkaltainen koulutus ymmärretään tärkeäksi, eikä sitä pidetä jotenkin toisen tason tai alemman tason kakkosluokan kansalaisten koulutuksena. Ei, eivät kaikki voi olla lääkäreitä tai insinöörejä muutkin taidot ovat tärkeitä, eikä niitä pitäisi pitää millään tavalla alemman tasoisena koulutuksena. Niillä pitäisi olla aivan sama arvostustaso kuin joillakin yliopistotason tutkinnoilla. Ja tällä tavalla saadaan paljon lisää työpaikkoja. Tätä täytyy korostaa. Ja sitten palatakseni siihen, josta herra Viski puhui, olen samaa mieltä, kun hän sanoi sanansa näistä vanhoista ammateista, käsityöammateista. Meidän pitäisi miettiä, että pitäisi perustaa tällainen, tällainen peruskirja ihan katoavia ammatteja varten. Niitä pitäisi rohkaista pysymään hengissä ja nuoria pitäisi rohkaista oppimaan näitä ammattitaitoja, koska se on tapa pitää ne hengissä ja toisaalta myöskin tapa nuorille saada työtä. Tego wyczerpującego raportu. I być może dodać... Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää Katariinaa tästä mietinnöstä. On niin, että minä olin seitsemän vuotta omassa vaalipiirissäni niin mukana ammattikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Ja minä olen Biskisin kanssa samalla linjoilla. Meidän täytyy sopeutua työvoimamarkkinoiden tarpeisiin. Jos ajatellaan lääkäreitä ja sairaanhoitajia, Öö, se, ne ovat sellaisia asioita, joita täytyy vähän suunnitella alueellisesti ja kansallisesti. Öö, ajatellaan esimerkiksi työmarkkinoita. Meillä on tuhansia ATK-insinöörejä. Ja on tärkeää 22 strategian kannalta, että suunnitellaan vähän koulutusta ja mietitään vähän ää, ennakoidaan työvoimamarkkinoiden tarpeita 10-15 vuoden aikavälillä ja ettei kouluta ihmisiä työttömiksi. Ja ehkä Katariina voisi silloin kun, kun me keskustelemme uudesta EU-budjetista, josta me emme vielä tiedä, miten tämä elämän mittainen oppiminen ja Leonardo Vinci ovat, miten ne ovat budjetissa mukana, niin meidän pitäisi tässä mietinnössä miettiä näiden ohjelmien mitä nämä ohjelmat voisivat antaa tälle ongelmatiikalle. Esimerkiksi Komenius-ohjelma ja Erasmus ne, niillä on merkitystä työllisyyden parantamisen kannalta. Ja lisäsi vielä tämä Euroopan sosiaalirahasto. Se on 100 miljoonia euroja ja käyttämättömänä. Sitä voidaan käyttää koulutukseen ja ehkäpä Leonardo da Vinci-ohjelmakin voisi käyttää sosiaalirahastoa, että se myöskin suuntautuisi nuoriin ihmisiin. Ja sekin tukisi myöskin elinikäistä oppimista. Hyvä kollega Pappa Nikola. Kiitoksia. Sitten kollega Papa Nikola. Eh, thank you very much, Madam Chair. Eh. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä ja kommentoida lyhyesti. Meillä todellakin on korkeat työttömyysasteet näinä aikoina kaikkialla Euroopassa. Ja tässä tilanteessa meidän täytyy pyrkiä toimimaan asianmukaisesti ja kulttuurivaliokunta voi tehdä omia ehdotuksiaan sen suuntaisesti, että nuorille voitaisiin tarjota sellaisia taitoja, joiden avulla he pystyvät paremmin hankkimaan itselleen paremman elämän ja hyvän työpaikan tulevaisuudessa. Toinen asia, mitä tulee korostaa, on mielestäni se tasapaino, joka meidän täytyy saada aikaiseksi yhtäältä nuorten taitojen välillä ja toisaalta tarjolla olevien töiden välillä. Monissa jäsenvaltioissa erityisesti viittaan tässä niihin maihin, joissa on isoja talous- ja rahoitusongelmia, niin näissä maissa on paljon nuoria, joilla on taitoja, mutta he eivät löydä itselleen sopivia työpaikkoja, jossa voisivat käyttää hyödyllisellä tavalla näitä taitojaan. Eli sanoisin lopuksi, että aivovuoto on olemassa oleva suuntaus meidän päivinämme. Ja me menetämme päteviä, kykeneviä ihmisiä, hyvin älykkäitä nuoria ihmisiä he pyrkivät etsimään ja löytämään parempaa, elää, paremman elämän itselleen ehkä luultavasti ihan eri mantereilla. Ja jos me emme tähän ongelmaan puutu lähitulevaisuudessa, niin sitten jossakin kohtaa onkin jo liian myöhäistä. Kiitoksia. Kiitokset kollega Papa Nikolao. Ja Etelä-Tirolin ja Tilorin kauppakamari on nyt tullut vieraaksemme entinen kollegamme Michel Ebner, joka oli myös valiokuntamme jäsen aiemmin, johtaa tätä valtuuskuntaa. Me puhumme juuri uusista työpaikoista ja uudesta koulutuksesta vuoteen 2020 ja myös teidän kauppakamarin ympyröissänne tästä keskustellaan. Mukava, kun tulette vieraaksemme tänne Euroopan parlamenttiin ja saatte varmasti paljon lisää tietoa jota voitte sitten välittää myös siellä kotipuolessa sitä, että me teemme hyvin paljon, eli älkää uskoko aina mitä lehdissä lukee sitä, että EU ei, ei tee mitään. No niin, Palaan vielä siihen, mitä Biski ja Nikolau ja muut sanoivat. Kun tässä nyt katsotaan Espanjaa, Kreikkaa, joiden nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla tasolla, niin varmaan täytyy se kysyä itseltämme, että miksi Miksi teidän maissanne on näin, minun kotimaassani ei? Minun alueellani esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä ei ole. Emme me nyt maailman parhaita tässä ole, mutta järjestelmämme on toisenlainen. Ja olin aina ajatellut, että Eurooppa on olemassa myös siksi, että voidaan käyttää parhaita käytänteitä, vaihtaa tietoa. Meillä on Saksassa, mutta on myös Itävallassa, Alankomaissa tällainen kahtalainen järjestelmä, jossa koulutus tapahtuu niin kouluissa kuin yrityksissäkin. Mutta tietenkin ongelmana voi olla myös se, että yrityksiä ei ole tarpeeksi, näin totesivat Piski ja Boris. Eli täytyy huolehtia siitä, että työmarkkinat eriytyvät, että on muutakin kuin vain suuria yrityksiä. Tarvitaan paljon pieniä yrityksiä, jotka saavat näin tilaisuuden löytää erilaisia lahjakkaita nuoria ja tukea heitä. Ei kaikkien tarvitse käydä samaa koulua 18 18-vuotiaaksi. Ehkäpä jotkut päättävät koulunkäyntinsä 14-vuotiaana ja sitten siirtyvät ammattikouluihin sekä yrityksiin esimerkiksi oppisopimusohjelmien kautta. Eli kyllä meillä on parhaita käytäntöjä olemassa, jotka voivat olla hyödyksi. Näin esimerkiksi Kreikka ja Espanja ja muutkin korkean nuorisotyöttömyyden maat voisivat hyötyä. Harmi, valitettavaa, että viime vuosina asiasta ei ole keskusteltu tai parhaita käytäntöjä ei ole vaihdettu. Minun mielestäni mahdollisuuksia on monia. Nuorisotyöttömyys on valtava, valtava valitettava koko ihmiskunnalle ja tietenkin siitä tulisi päästä. Se, mitä Nemedalova ja Boriskin sanoivat sekä Papa Nikolao, meidän tulee huolehtia siitä, että nämä uudet ohjelmat, ja nyt en puhu budjetista, niiden rahoituksesta, meidän on huolehdittava siitä, että nämä uudet ohjelmat ovat myös järkeviä ja että äh, niitä todella tarvitaan ja että ja sanon tämä myös komission korviin. Toivon, että välitätte tämän viestin eteenpäin. Esimerkiksi nuorisoliikkeellä Youth on the Move-ohjelman saimme sellaisena estettyä, koska tiesimme, että jo olemassa olevat ohjelmat ovat todellisia majakkoja ja ne on hyväksytty ja ne ovat tunnettuja. Ja nyt sitten jostain sieltä takaa tulee tällainen hirveä tuhkapilvi, jonka pohjalta sanotaan, että halutaan yhtenäistää kaikki, halutaan antaa kaikelle uusi nimi. Tästä tulee vielä kova taistelu, hyvät kollegat, niin että eh, emme taivu meidän on seurattava nyt omaa linjaamme, jos haluamme uusia taitoja ja työpaikkoja varten hyvän pohjan. Meidän täytyy jatkaa hyväksi viitoitetulla tiellä ja näiden lippulaiva-aloitteiden pohjalta. Hyvä, että otit tämän esiin ja varmaan tätä voidaan näin käyttää. Onko täällä vielä komission edustaja, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Herra Lebrun, onko hän paikalla? Ei? Eikö täällä ole ketään? herra Hubert. Hubert. Merci, merci madame la présidente. Euh, oui, peut-être... Euh... Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia, mutta ensiksi komissio on ihan samaa mieltä esittelijän ehdotusten kanssa. Ne ovat relevantteja. Se, mitä me omassa asiakkaassa kirjassamme painotimme. Se oli, että täytyy panostaa koulutukseen, investointiin ja erityisesti ammattikoulutukseen. Niitä ei pidä ajatella minä kakkosvalintana, kuten tässä painotettiin. Esimerkkinä esimerkiksi komissio tukee jotain, jota kutsutaan skills kilpailua jossa osataan kuinka arvokkaita ovat ammatit, jotka joihin päädytään ammattikoulutuksen kautta ja siinä annetaan arvoa nuorille, jotka ovat hankineet ammattitaitoa käytännön taiteen muodossa. Nous souhaitons euh, poursuivre euh, cet agenda et nous avons une série d'actions. Eli meillä on tässä joukko toimia, jolla pyrimme edistämään ammattikoulutusta ja pyrimme luomaan tällaista eurooppalaisen ammattitaidon panoraamaa, jossa jos me haluamme osata, osata minkälaista taitoa alueella ja on syntynyt koulutuksen ennakoinnissa ja me haluamme myös lisätä Euroopan tasoista liikkuvuutta niin, että jos ihmiset, nuoret eivät löydä työpaikkoja omalla alueellaan, he voivat löytää sitä helpommin Euroopassa. Tämä eurooppalainen yleiskuva panoraama auttaa tämän tavoitteen saavuttamista – Äh, mutta luomalla myös tällaisen mielipiteiden vaihtofoorumiin asiantuntijoiden välillä. Se luo mahdollisuuden vaihtaa parhaita käytänteitä. Tällaisia toimia meillä on. En tiedä, haluaako kollegani puhua koulutuksesta. Haluaisin vain lisätä, mitä tulee siihen, joka täällä on otettu esille joka liittyy harjoittelijan asemaan. Tuota, toista tässä ei tule päällekkäisyyttä näiden stagiaire harjoittelijoiden kanssa. Ja totta kai pitää edistää ohjelmia kuten Leonardo da Vinci. Olemme samalla aallonpituksilla. Okei. Okay. Sind alles Ideen? No niin, tässä näitä ajatuksia voidaan kerätä yhteen, niin näitä ajatuksia, joita tässä on kuultu, voidaan ehkä kerätä yhteen ja ehkäpä ne voivat vaikuttaa myös teidän ajatuksiinne. Ja tässä yhteydessä tulee myös muistaa rakennerahastojen merkittävä rooli. On muutakin kuin Leonardo. Meillä ovat myös rakennerahastot. Niissä rahaa on huomattavasti enemmän ja voidaan saada aikaan työpaikkoja PK-yrityksissä, käsityöläisyrityksissä alueellisella tasolla ja näin hoitaa myös nuorisotyöttömyyttä. Mielestäni Katarina on tässä tehnyt hyviä ehdotuksia, enkä usko, että tässä kovin monia tarkistuksia tarvitaan. Katarina, onko sinulla vielä lisättävää? Ďakujem. E, v prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. E, myslím si, že... Kiitos. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat puheenvuoron käyttäneet. Todella tähän ohjelmaan on kiinnitetty hyvin paljon huomiota ja olen pyrkinyt olemaan eri tahoihin yhteydessä. Kiinnostusta ohjelmaa kohtaan on paljon. Olen iloinen myös siitä, että komission edustaja tällä kertaa ehti paikalle. Viimeksi hän ketään komissiosta ei ollut meitä kuulemassa. Ja todella olen hyvin iloinen siitä, että myös herra Biski tukee tätä myös ikään kuin taidekäsityöala. Se on hyvin tärkeä. Ja meidän on tuettava näitä käsityöammatteja. Olen oikeastaan samaa mieltä kaikkien kanssa. Ja jos teillä on vielä lisää huomioita, niin mielelläni otan niitäkin vastaan ja nivon ne tähän tekstiin. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 16. kesäkuuta. Heinäkuussa toimitetaan, ei vaan 14. kesäkuuta, puheenjohtajakorjan 14. kesäkuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle ja heinäkuussa toimitetaan äänestysvaliokunnassa. Haluaisin tehdä teille nyt ehdotuksen. Rouva Kosta on edelleen naisten asian valiokunnassa äänestämässä ja hän pyysi, että Pikkulan esityslistan kohta otettaisiin esiin nyt ensin. Hannu, sopiiko sinulle? Sinä olet jo paikalla, joten nyt esityslistan kohta seitsemän ja sen jälkeen sitten kohta kuusi. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso. Hannu, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotenkin tämän otsikon taas nähdessäni ja tietäen oman osaamiseni talouspolitiikkaan liittyen nousi mieleeni suomalaisen kansalliskirjailija Aleksis Kiven sanat, että kaikkihan ne taloudesta puhuvat, vaikka eivät ymmärrä siitä sen enempää kuin sika hopea lusikasta. No, toivon, että osaltani ymmärrän vähän enemmän ja tiedän, että arvon kollegat täällä valiokunnassa ymmärtävät siitä paljon, paljon enemmän ja tätä viisauttahan me laajemminkin tällä hetkellä Euroopassa tarvittaisiin, koska tämä talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, ainakin aikaisempi, on mennyt melko pahasti pieleen ja olemme päässeet velkaantumaan. Ja sen vuoksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta, kun olen tässä raportoijana ollut, niin olen yrittänyt nostaa muutamia asioita esille, mitä tulisi sisällyttää päätöslausumaan esitykseen. Ja näitä asioitahan on se, että aina pitää muistaa, että laadukkaalla koulutuksella on suuri merkitys Euroopan kestävälle talouskasvulle. Ja kun me tiedämme tämän ja tiedostamme tämän, niin eikö näin, hyvät ystävät, että pidämme erittäin valitettavana sitä, että koulutusta ei ole nostettu esille – komission vuotuisessa kasvuselvityksessä ja niissä kymmenessä prioriteetissa, mitä on esitetty. Ja tässä suhteessa yhdyn niihin sanoihin, mitä täällä puheenjohtaja aikaisemmin komission suuntaan lähetti, että tässä ehkä komissiolla olisi hiukan myöskin skarppaamisen varaa, eli kun puhuttaa kestävästä kasvusta, niin älkää nyt ihmeessä unohtako perusjalkaa, ja sehän on koulutus. Sen lisäksi myöskin ajatus on niin, että Eurooppa tarvitsee koulutettuja kansalaisia pystyäkseen vauhdittamaan talouskasvua ja on tärkeää, että koulutus ja peruskoulutus on kaikkien ulottuvilla. Ja tästä tullaan siihen ketjuun, mitä olen monta kertaa täällä toistanut ja myös tässä yhteydessä haluan sitä osaltani toistaa, että väestön koulutustaso riippuu koulutuksen ja opetuksen laadusta. Ja sitten siten myös kaikkien tasojen opettajien ja kasvattajien pätevyydestä. Ja siksi on erittäin tärkeää ja merkittävää investoida opettajien koulutukseen ja elikäiseen koulutukseen ja myös jatkaa koordinointia koko EUn kattavaan koulutusalueen ja, ja yhteisten koulutustavoitteiden niin kuin, saavuttamiseksi. Meillä pitää olla kunnianhimoiset tavoitteet, selkeät tavoitteet ja niitä kohden pitää kulkea – koska sitä kautta me voimme myöskin sitten varmistautua siitä, että, että me saamme kestävää kasvua aikaa. Ja sitten erittäin tärkeää on myöskin huomioida se, että yhteismarkkinoille hyödynnetään kaikenlaisen koulutuksen, varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, korkeamman koulutuksen ja ammattiaikuiskoulutuksen merkitystä. Edelleenkin tähän alkuun palan, että olihan se jollakin tavalla yllättävää, että kymmenessä prioriteettitoimenpiteessä, kun kasvusta puhutaan, ei todella koulutusta ole. Että tässä komission kyllä pitää nähdä tämä koko koulutuksen kaari ja sen merkitys. Vielä yksi asia oikeastaan, mitä tähän haluaisin lisätä, on se, että meidän tavoitehan 2020-ohjelmassa on tämä, pitäisi vähentää koulun keskittymistä alle 10 prosenttien minun mielestä lähtökohta pitäisi olla se, että yksikään ei jää syrjään, eli sitä pitää huomattavasti niin kuin tiukentaa. Ja sitten toisaalta myöskin huolehtia siitä, että ne kriteerit ja ne mittarit, mitä käytetään, olisivat eri jäsenmaissa samanlaiset. Kun olen ollut tilaisuudessa puhua muutamien opetusministeriöiden kanssa, niin kaikki he ovat sanoneet, että tämä ei ole ollenkaan ongelma heille tämä koulupudokkaiden äh, vähentäminen tai keskeyttämisen vähentäminen alle 10 prosenttiin. Ja silloin tulee mieleen sellainen ajatus, että miksi tämmöinen tavoite on luotu, jos kaikki ovat jo sen saavuttaneet. Ja tässä suhteessa ehkä tuota tavoitetta pitää hiukan niin kuin, niin kuin tarkistaa, mutta joka tapauksessa mittarit pitäisi niin kuin laittaa kuntoon. Ja viimeisenä, mutta ei sunkaan vähäisempänä, vielä tämä ajatus siitä, että yliopistojen perustutkimusta, joka muodostaa perustan tietoon ja innovaatioihin perustuvalle taloudelle, sitä pitää nostaa 40 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Ja nyt näyttää siltä, että me olemme olleet Euroopassakin tämmöisten lyhyen tähtäimen, nopeiden taloudellisten voittojen niin kuin perässä tai sen niiden perässä. Ja meillä on tämmöinen pitkän aikavälin suunnitelmallisuus, pitkän aikavälin niin kuin perustutkimus on hiukan niin kuin unohtunut ja tässä me tarvitsemme myöskin sitten uudenlaista orientaatiota. Kiitoksia arvo Tässä ehkä liian monisanastikin, mutta kuitenkin tämä viesti. Vielen Dank. Papa Kiitoksia sitten Papa Nikolaou. Thank you again. And, uh, I want to thank our... Kiitoksia jälleen ja kiitoksia esittelijä Takkulalle tai valmistelija Takkulalle tässä tapauksessa. Vuosi sitten neuvosto käynnisti ajatuksen tästä eurooppalaisen talouden ohjausjaksosta. Ja Eurooppana me toimimme näin, koska emme onnistuneet saavuttamaan Lissabonin tavoitteita ja piti löytää sitten tapa suorittaa valvontaa ja ohjausta sillä tavalla, että uudet tavoitteet saavutettaisiin. Ja että 2020 tulokset olisivat parempia. Vaikka meillä on tavoitteet ja jäsenvaltiot ovat ne itselleen asettaneet, niin jäsenvaltiot itse, jos sallitte, niin ovat juuri niitä, joita voidaan syyttää epäonnistumisesta. Ja kuten Takkula totesi, niin viidellä alalla, josta sovittiin Eurooppa 2020 strategiassa, niin tavoitteet jäsenvaltioilla ovat koulutuksen osalta kaikki laskusuuntaisia. Se, että koulupudokkuutta tavoiteltaisiin pudotettavaksi 10 prosenttiin tai vähempään 2020 mennessä, niin me olemme kaikki siitä samaa mieltä, että tämä ei ole riittävä. Pahoittelemme sitä seikkaa, että kansallisissa tavoitteissa ei tähän lukuun päästä. Samoin kuin yliopistotutkinnon suorittaneiden nuorten osuuden 40 prosentin tavoitetta vuoteen 2020 mennessä täytyy todeta, että sitä ei ole asianmukaisesti saavutettu. valtiolta täytyy pyytää tällaisia keskipitkän eh, ajan väli, väliaikaistoimia. En tiedä, minkälaista keskustelua vuoden päästä käydään. En usko, että pal- paljon hyvää on odotettavissa, optimistista on odotettavissa. No sitten lopuksi toteaisin, että kokemuksesta voin sanoa, että julkisen velan rasittamat maat ovat siinä tilanteessa, että emme voi nähdä, että valiokunta kunnon sitoumukset voisivat tästä paljonkaan hyötyä. Me uskomme että koulutus on hyvin tärkeä tekijä, jolla voidaan tukea tutkimusta ja innovaatiota ja uusien työpaikkojen luomista. Ja se kaikki täytyy linkittää uuteen teknologiaan. Tästähän on puhuttu aikaisemminkin, mutta en todellakaan voi nähdä tässä kohtaa, kuinka tällainen voisi, voitaisiin saada aikaan tämänhetkisellä koulutuspolitiikalla. Olen täysin, olen täysin samaa mieltä puheenjohtajamme kanssa, Rova Pakin kanssa siitä, että jos nyt näemme luvut ja sitoumukset koulutuksen alalla, niin meillä ei ole mitään syytä minkäänlaiseen optimistisuuteen. Kiitoksia. Thank you. Uh, yes, I'd like to just uh, draw attention to... Kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomiotanne kulttuuri- kysymyksiin tällä valvontajaksolla. Jo kululeikkaukset ja säästöt ovat haitanneet tätä alaa monissa maissa, erityisesti niissä maissa, joissa ähm, talousjärjestelmä vaatii jo nyt tukea. Omassa maassani esimerkiksi kulttuurimonumenttien tuet on leikattu taikka ne on poistettu kokonaan. Eli meidän täytyy mielestäni todellakin suojata kulttuuriperintöämme säästöohjelmien pyörteissä, erityisesti kun ajatellaan yksityistämisprosesseja, mitä komissio suosittaa. Niiden ei pitäisi siitä sisältää kulttuuriperintöä ja pahoin pelkään, että monissa maissa, esimerkiksi EUn IMFn ohjelmissa, tällaista on nähtävissä ihan päivittäin. Eli tällainen käytäntö täytyy kyllä asettaa kyseenalaiseksi. Kiitoksia. Meidän täytyy nyt katsoa, ettei kaikkia aikeitamme nyt yritetä mahduttaa tähän tekstiin, koska tässä tapauksessa on nyt todella kyse talouspolitiikasta, talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta, enkä nyt ole hirveän tyytyväinen siihen, että kaikki, mitä vaan ikinä saamme keksittyä, yritettäisiin nyt yhteen tekstiin saada mukaan. En esimerkiksi, Hannu, katso, että kohta seitsemän voi tällaisenaan säilyä tekstissä. Minun mielestäni ö, ei tule pyrkiä siihen, että 40 prosenttia saa korkeakoulututkinnon tai opiskelee korkeakoulututkinnon. Onhan meillä muitakin tasoja. Ajatellaan vaikkapa lippulaiva aloitetta, niin, siis korkeakoulututkinto tai vastaava. Koska tässä joudutaan sitten samaan tilanteeseen kuin on käynyt aiemminkin, että meitä ei enää oteta niin vakavasti. Saksassa esimerkiksi maisterin tutkinto on nykyään vähemmän arvoinen kuin ähm, ehkä aiemmin. Minä tulen tekemään tähän liittyen tarkistuksen, koska minä en usko, että tämä pyrkimys tällaisenaan on tavoittelemisen arvoinen. Kiitoksia puheenvuoroista. Onko täällä komissiosta joku paikalla? Rouva Fiorella, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa ja valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Olemme pitkälti samaa mieltä komissiossa tässä esitetyistä kannoista ja merkitsemme tiedoksi sen sisällön. sisällön. Haluaisin huomauttaa, että vaikka on totta, että koulutusta ei nimenomaisesti mainita kymmenen prioriteettitoimen eh, joukossa vuotuisessa kasvuselvityksessä, niin siinä kuitenkin pyydetään jäsenvaltioita antamaan prioriteetti kasvua edistäville toimille koulutuksessa lyhyellä aikavälillä, eli 11, vuosina 2011 ja 2012, erityisesti kahden prioriteetin alaisuudessa, eli nelosen, eli tehdään työ houkuttelemaksi ja viitonen, eli pyritään edistämään työhön palauttamista ja tässä viitataan sellaisten taitojen edistämistä, jotka voidaan sitten linkittää työn hakuun. Mutta ehkä vielä tärkeämpää on, priori- tärke- tärkeämpi on prioriteetti seitsemän, eli tasapainotetaan varmuus ja ö, joustavuus ja vuotuinen ö, kasvu- selvitys korostaa, että kouluttu sen asema on aivan kaikkein merkittävin, jotta sen edistämisessä, että nuoret pääsevät työmarkkinoille. Eli vaikka tuota koulutusta ei nimenomaisesti mainita noissa prioriteettien joukossa, niin se on paljolti siellä kuitenkin läsnä kautta linjan. Kiitoksia. Kiitämme erityisesti Hannua hänen tekemästään työstä ja 14.6. on määräaika, ei kun ei olekaan, 16. 16. kesäkuuta on määräaika tarkistusta jättämiselle ja heinäkuussa äänestetään valiokunnassa. Sitten kollega Silvia Kosta. Hän on äh, valmistellut äh, lausunnon liittyen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen foorumiin. Silvia, olkaapa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, yritin tässä äh, Lausunnossani kiinnittää huomiota seuraavaan eurooppalaisen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen eurooppalaisen foorumiin ja haluaisin pyytää, että kansallisissa uudistusohjelmissa sitouduttaisiin enemmän koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen, yleensäkin sivitykseen ja koulutustason kasvattamiseen. Erityisesti kun tuossa komissio edellä viittasi, niin ottaisin esille sen asian, joka pyrkii taistelemaan koulupudokkuutta myöskin vammaisten kohdalla. Ja tärkeämpää, tärkeää olisi integroida vammaisten koulutusmahdollisuutta tai vammaiset koulutusjärjestelmää niin, että sillä vähennettäisiin kokonaisuudessaan syrjäytymis- vaaraa ja köyhyyttä. Ja sitten olisi sitouduttava eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen täytäntöön panoon, koska jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöön myöhässä ja se vähentää liikkuvuutta ja pätevyyksien tunnustamista. Ja sitten vaaditaan tai pyydetään tai ehdotetaan pikemminkin sitä, että köyhyys, tai pyritään ehkäisemään se, että köyhyys siirtyisi sukupolvelta toisille. Lukuaineet, liikunta ja taideaineet ovat kaikki tärkeitä niin ikään jo eri esikouluikäisestä alkaen, ja ne saattavat vaikuttaa sellaisten taitojen ja kulttuuristen ominaisuuksien hankkimiseen, jotka auttavat lapsia tulevaisuudessa, sitten myöskin työelämässä. Koulutuksessa pyritään myöskin kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja monikielisyyteen ja otettaisiin erityisesti maahanmuuttajien tarpeet huomioon ja heidän integraatiotarpeensa. Ja koska nyt on vapaaehtoistyön eurooppalainen vuosi, niin vapaaehtoistyön merkitys sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, edistämisessä ja köyhyyden torjunnassa on merkittävä. Ja tässä otetaan huomioon myöskin äh, epämuodolliset pätevyydet ja epämuodolliset taidot, epämuodollisella tavalla hankitut taidot. Meidän valikunnassamme olisi tärkeää kiinnittää huomiota lisäksi vähäosaisten mahdollisuuksiin päästä opiskelemaan ja myöskin liikkua työelämässä ja tässä hyödynnettäisiin nuoret liikkeellä ohjelmaa. Lisäksi viitataan sukupolvien välisiin aloitteihin, välisiin aloitteisiin, joilla pyritään kaventamaan vähän osaisten digitaalista kuilua, ja tämähän on myöskin Euroopan digitaalistrategian mukaista toimintaa. Ja erityisesti pyydän tässä vielä tunnustamaan köyhien henkilöiden osaamiset ja pätevyydet. On olemassa mielenkiintoisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että köyhä henkilö on, henkilö on sellainen, joka ei anna mitään yhteiskunnalle, mutta toisaalta myöskin heillä olisi oikeasti mahdollisuus tarjota oma panoksensa yhteiskunnalle ja eri sosiaalisen, sosiaalisina rikastuttajina omien taitojensa lisäksi. Ja tässä viitaan erityisesti naisten tärkeä, tärkeän asemaan. Tarkistuksethan tullaan sitten esittämään aikanaan. Kaikkihan me haluaisimme esittää tarkennuksia ja laajennuksia ehdotettuun tekstiin, joten olen, olenkin tässä odottanut tärkeistä asioista tarkennuskokonaisuuksia tai tarkistuskokonaisuuksia. Siitä lähdetään liikkeelle ja viittaisin tässä esimerkiksi ulkoiseen ulottuvuuteen liittyen köyhyyden vastaiseen taisteluun. Eli Euroopan ja muiden maiden välinen suhde on tässä kysymyksessä. Ja aivan lyhyesti sanottuna tässä oli sellainen yleiskatsaus tästä lausuntoehdotuksesta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Kuka haluaisi puheenvuoron? Shankeli. Uh, Paljon kiitoksia. Täytyy sanoa, että tämä menee ihan Euroopan ytimeen ja unionin luomisen ytimeen. Rauha ja vauraus kansalaisille ovat tärkeimpiä. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että useampi jakaa nämä tavoitteet Euroopassa. Ja yksi avaintekijästä tässä on vähentää koulujen keskeyttämistä. Kun ihmiset koulun jättävät kesken, he asetettavat sellaiselle elämän alueelle, joista he eivät koskaan sitten köyhyysloukosta pakene. Ja he maksavat pahoja tapoja, kuten huumeiden käytön, väkivaltaa ja muuta. Oli kiinnostavaa, että tässä edellisessä keskustelussamme huolimatta lamasta hallituksen pyydetään olemaan leikkaamatta olennaisesta koulutuksesta. Ja tässä on jälleen sama asia edessä. Ja ongelma, johon pitää jatkuvasti tarttua, on opettajien ammattipätevyyden kohottaminen, koska mitä parempi opettajat, sitä todennäköisemmin oppilaat oppivat. Ja se on tärkeää. Minusta on hyvä, että esitteli otti mukaan urheilun keinona vähentää köyhyyttä. Tätä ei ole aikaisemmin tunnustettu tarpeeksi. Osa kohdassa neljä mukana. Ja sitten vapaaehtoistyön rooli köyhden vastaisen taistelussa ja sosiaalisessa integroinnissa. Se luo sellaista henkeä, jota ihmiset tarvitsevat hyvän elämän saavuttamiseksi. Ne ovat erinomaisia asioita tavoitteisiin nähden. Ja seuraavan kymmenen vuoden aikana haasteenamme on toteuttaa 2020 strategian tavoitteet. Ja me tiedämme, mikä on oikea tie, ja nyt se meidän on sitä kuljettava. Danke. Kiitoksia sitten herra Biski. Kiitos rouva puheenjohtaja. Mielestäni komission tiedonanto on varsin merkittävä. Kostallekin totesi, että sen voin kyllä itsekin allekirjoittaa. Yksi asia vain vielä lisäksi, paitsi sosiaalinen köyhyys, myös kulttuurinen köyhyys, kun me kerran olemme kulttuurivaliokunta. yhteys sosiaalisen köyhyyden ja kulttuurisen köyhyyden välillä näkyy hyvin selvästi. Te kaikki varmasti, varmasti olette tämän myös itse kokeneet, minun ei sitä teille tarvitse selittää. Ja tässä yhteydessä mieleeni nouseekin seuraava kysymys. Eikö meidän tulisi alkaa vaatia jonkinnäköisiä kulttuurisia vähimmäistandardeja? Ei tämä tietenkään yhdessä yössä ole mahdollista, mutta minkälaisia vähimmäistandardeja tarvittaisiin tänä päivänä, jotta köyhyydestä ylipäätään voi nousta? ajatellaan nyt lapsia, mitä aikuiset voivat tehdä lastensa puolesta. Liian usein tämä yhdistetään monissa maissa vain rahakysymykseen, paljonko rahaa vanhemmat saavat. Ja joskus tämä yhdistetään siihen, että mitä kulttuurilaitoksia jossakin kylässä tai kaupungissa on. Mutta ehkä me kulttuuri-ihmiset voisimme yhdessä katsoa, mitä kulttuurisia vähimmäistandardeja köyhät ihmiset, myös köyhät lapset Euroopassa tarvitsisivat ihan hum- hu- humanismin nimissä. Mikrofoni. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την αγαπητή συνάδελφο. Kiitoksia kollegalle näistä ehdotuksista. Epäilemättä köyhyys on se ensimmäinen asia, josta sitten lähtee vyörymään sosiaalinen syrjäytymiskehitys. Näemme sen Euroopan kansalaisissa ja myöskin Euroopan ulkopuolelta tulevissa maahanmuuttajissa. Artikla viitonen, taikka tämä kohta viitonen, on aivan perustavanlaatuinen minun mielestäni tässä ehdotuksessa. Eli että sisällytetään maahanmuuttajat perus- ja jatkokoulutukseen. Sitten tuo kohta yhdeksäinen. Mitä tässä tarkoitetaan valtiosta riippumattomien järjestöjen osallistumisella? Kuinka ne voivat osallistua näiden opetusohjelmien tai koulutusohjelmien suunnitteluun? Ja sitten sitten haluaisin, että tarkentaisitte tätä termiä köyhät henkilöt tai vähäosaiset, niin kuin siellä suomenkielisessä tekstissä lukee. Eikö olisi jotakin muuta termiä, jolla voitaisiin kuvailla tätä henkilöluokkaa, tätä ilmausta? Kreikaksi tämä kuulostaa kovin, kovin äh, ladatulta termiltä. Se viittaa kovastikin syrjäytyneeseen henkilöryhmään. Johtaja tähän köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalaiseen foorumiin. Tässä meidän varjoraportoija oli Ramona Manesku ja hänen puolestaan ja myöskin näin Alden puolesta koordinaattorina ihan muutama sana ja ajatus, mitä tämä on herättänyt ennen muuta rouva Maneskun ajatuksissa. Eli on muistettava, että me nyt eletään tämmöistä äh, vaikeaa taloudellista taantumaa Euroopassa. Ja on myöskin niin kuin muistettava samassa yhteydessä, vaikka meillä on taloudellinen taantuma Euroopassa, niin siitä huolimatta Eurooppa on erilaisilla mittarilla yksi maailman rikkaimpia, eli maailman rikkain alue. Ja kun sitten katsotaan äh, erilaisia tilastoja, että me elämme rikkaalla alueella, rikkaalla niin rikkaassa maanosassa, niin kuitenkin 80 miljoonaa ihmistä EU-kansalaisista, jota on noin 500 miljoonaa. 800 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajalla. Ja näistä 80, 80 miljoonasta 20 miljoonaa on lapsia. Ja tämä on ilman muuta hälyttävä tieto. Tämä on hälyttävä asia, eli jos näin paljon meidän yhteiskuntamme arvokkainta pääomaa, meidän lapsia ja nuoria on syrjäytymiskierteen alla, on Köyhyys elää köyhyysrajalla, siihen pitää puuttua. Ja me uskomme edelleenkin liberaalidemokraateissa, että koulutus on tässäkin se keskeisin ratkaisu. Ja nyt pitää muistaa se, että koulupudokkaiden määrän vähentäminen 10 prosenttiin ei ole riittävä, vaan todellakin meidän täytyy aloittaa ohjelma, että kukaan ei jäisi syrjään. Se on niin oikeaa ihmisyyspolitiikkaa, että yksikään ei jäisi syrjään vaan jokaiselle pyrittäisiin tarjoamaan mahdollisuus koulutukseen. Ja huolehtimaan myöskin siitä, että, että tätä mahdollisuutta täysimääräisesti käytettäisiin. En puhu holhouksesta, vaan puhun niin kuin ihanteista ja, ja kannustuksesta ja rohkaisusta. Ja sitä tarvitaan. Ja näin ollen nytten Manesku esittää tässä varjoraportoina sitä, että komission jäsenmaiden olisi nopeasti implementoitava poliittisia toimintalinjoja, joilla mahdollistetaan koulupudokkaiden tunnistaminen ajoissa. Ja itse näin tähän ehkä lisään ex-opettajana, että se on hyvin nopeasti tunnistettavissa kyllä, ketkä ovat syrjäytymiskierteen alla, mutta ollaksemme rehellisiä, poliittista tahtoa meiltä on puuttunut. Ja haluaisin uskoa niin, että koulutus- ja kulttuurivaliokuntana, kun me katsomme tulevaisuuteen, niin me myöskin voisimme löytää ja tämän raportin kautta löytää poliittista tahtoa. Ja eihän se ole vain, että me löydämme sen, mutta meidän pitäisi säteillä sitä myöskin jäsenmaihin ja sitä kautta saada asiaa oikealle uralle. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia, Hannu ja sitten kollega Katarina. Určite súhlasím s tým, čo povedal aj konec koncov môj kolega pred chvíľočkou, že vzdelávanie... Kiitoksia, puheenjohtaja. Se, mitä kollega tuossa sanoi, että koulutus on avain menestykseen, on mielestäni ainut tiemme kulkea pois köyhyydestä ja torjua köyhyyttä. Korkeatasoinen koulutus ja sen tukeminen on äärimmäisen tärkeää. Esittelijä esitti tämän ehdotuksessaan mielestäni erinomaisesti. Haluaisin tässä nyt ehkä pari lisähuomiota vielä esittää. Köyhyys on hyvin usein naisten ja tyttöjen köyhyyttä. Nuoret tytöt eivät saa koulutusta. Ja hyvin usein joutuvat sitten sivuraiteelle. Tosin on tärkeää myös mainita, että koulun ulkopuolinenkin toiminta on tärkeää. Se on hyvin usein vapaaehtoista ja usein äh, johtaa näiden äh, lasten äh, sosiaaliseen mukaanottoon ja he tätä kautta pääsevät jälleen kouluraiteelle. Ja mm, aktiivisen tuen kautta nämä lapset voivat myös saada tunteen omasta arvokkuudestaan ja siitä, että ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin lapset. Internetin ja digitaalisen kehityksen kautta on tapahtunut hyvin paljon ja internet varmasti voi tarjota erinomaisen mahdollisuuden jatkokoulutukselle ja ylipäätään koulutuksen tukemiselle. Palaisin siihen, mitä herra Biski sanoi siitä, mm, miten tärkeää myös kulttuuri on. Meidän kulttuuriministerimme on antanut, jakanut lapsille tai tehnyt mahdolliseksi jakaa lapsille kuponkeja niin, että he voivat, vähävaraiset lapset voivat osallistua kulttuuririentoihin, vaikkapa menemällä elokuviin tai konsertteihin. Ja näin myös niiden vanhempien lapset, joilla varaa ei ole näitä lippuja maksaa, voivat osallistua erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin. Kiitoksia. Haluaisiko komissio sanoa sanasen herra Holtus onko hän paikalla? Ei. No, sitten luovumme hänen puheenvuorostaan. Rouva Kosta vielä Silvia. Niin oikeastaan kiitoksia. Kiittäisin kovasti näistä ehdotuksista ja kommenteista. Ne ilman muuta otetaan huomioon rikastuttamaan tätä lausuntoa, näinhän oikein onkin. Tämä on mielestäni sellainen mietintö, joka voi, tai itse asiassa lausunto, joka voi olla hyvin tärkeä liittyen Eurooppa 2020 strategian liittyviin eh, riskeihin, eli siinä ei kiinnitetä asianmukaisesti huomioon, kuten Kelli eh, huomautti tähän kulttuuriseen syrjäytymiseen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen ja kulttuurin merkityksen siitä, siinä. Ja mitä tulee sitten Kelin toiseen huomautukseen niin ilman muuta tämä on kovin synteettisesti tässä lausunnossa ilmaistu. Eli kriisiaikana, kuten Takkulakin totesi, ei pitäisi leikata investointeja koulutukseen ja kulttuuriin, niin kuin omassa maassani esimerkiksi tapahtuu. Ja sitten Tänne Biskin ehdotushan oli se, että olisi hyödyllistä puhua tällaisesta kulttuurisesta minimitasosta tai standardista. Tämä on aika hankalaa määritellä uskoakseni, mutta muistetaanpa, että meillä on olemassa minimistandardeja, joita meidän täytyy myöskin Euroopan tasolla soventa, soveltaa avaintaitoihin ja kansalaisuustaitoihin tai kansal, kansalaistaitoihin. Ja se kuuluu myöskin Badian ja meidän valiokuntamme eh, toimialaan. Ja sitten meillä on tiettyjä, tiettyjä benchmarkkeja, jotka koskevat kaikkia jäsenvaltioita, esimerkiksi subsidiariteettiperiaatteen valossa, mutta ehkäpä tässä kannattaa pureutua asiaan syvällisemmin tällä, tällä alalla. No kansalaisjärjestöiden kysymyksestä sitten. Monissa maissa on kokemuksia siitä, että kansan, kansalaisjärjestöt tukevat koulujärjestelmää, ei, ei joko tai, vaan tällä tavalla tukevana toimintana. Eli annetaan uusi mahdollisuus sellaisille nuorille, jotka ovat jättäneet koulun jostakin syystä, mutta heille annetaan toinen mahdollisuus hankkia jonkinlainen pätevyys erityisprojektien kautta. Ja myöskin nuorisojärjestöt ja kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt ovat usein siinä tärkeässä roolissa, kun ne motivoivat lapsia tai nuoria palaamaan kouluun. Ja joitakin eurooppalaisia ohjelmia tällä alalla myös on. No sitten tämä sana köyhä tai vähäosainen köyhä. Meidän täytyy löytää siihen jonkinlainen yhteis, yhteisesti sovittu termi. No tässähän puhutaan tietysti köyhyys platformista, mikä on käytetty, mitä on käytetty pohjana siellä. Ja sitten syrjäytyminen voi olla taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista. Eli nämä henkilöt menettävät kaikki nämä päte- edellä mainitut pätevyyden tasot. Ja sitten ta- Takkulalle sanoisin, että hän tosiaan muistutti tästä 20 miljoonasta, 20 miljoonan lapsijoukosta, jotka ovat köyhyysrajan alapuolella, ja tätä täytyy ilman muuta pitää mielessä. Ja sitten se, että köyhyys siirtyy sukupolvelta toiselle, on asia, johon on puututtava, ellei koulutuksella ja kulttuurilla puututa kehitykseen. Ja yksi viidestä nuoresta Euroopassa on itse asiassa syrjäytymis- ja köyhyysriskissä, joten täytyy ilman muuta määritellä tarkemmin kaikkien oikeus, myöskin vammaisten lasten oikeus ja siirtolaisen oikeus koulutukseen. Ja sitten olen samaa mieltä siitä, että voimme tehdä erityistarkistuksen koskien jäsenvaltioiden sitouttamista ja erityistavoitteiden asettamista koulutusalalla nimenomaan koulupudokkuuden suhteen. Ja Katariina tässä viittasi koulutuksen laatuun, se on tärkeä. Ja sitten naisten osuus on pidettävä asianmukaisesti mielessä ja tässä myöskin trendit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Ja sitten etäopetus voi olla hyvin tärkeässä roolissa esimerkiksi jatkokoulutuksen puitteissa ja tietysti, tiettyjen koulutuksellisten aukkojen tai kuilujen tai mm, välitilojen ää, yli rakennettavien siltojen aikaansaamisessa. Kulttuuri ja koulutus ovat aina tärkeässä asemassa koko tämän kysymyksen käsittelyssä ja olen täysin avoin kaikille esitettäville ajatuksille tarkistusten suhteen esimerkiksi opettajien ja myöskin sosiaalityöntekijöiden koulutuksen ja jatkokoulutuksen suhteen. Kiitän kaikkia tästä keskustelusta ja jatkossa teemme varmasti tiivistä yhteistyötä. Kiitos. Sylvia Kiitokset Sylvia niin kuin jo todettiin, niin 14. kesäkuuta on määräaika tarkistusta jättämiselle ja heinäkuussa toimitetaan valiokuntaäänestys. Sitten siirrytään esityslistan kohtaan kahdeksan. Meillä on nyt tilaisuus käydä keskustelua Culture Action Europe-järjestön kanssa. Rova Kish on paikalla. Hän äh, aivan hetkenä minä hyvänsä voi nyt aloittaa esityksensä. Kertokaa Rova Kish meille mitä hyvää teette. No, olkaapa hyvä. Uh, Kiitoksia paljon. Puheenjohtaja Rova Pack ja valiokunnan edustajat. Culture Action Europe on tällainen taiteen ja kulttuurisektorin kattava alusta ja kerron teille Euroopan kulttuuri kulttuurisäätiön kanssa yhdessä käynnistetystä kampanjasta, joilla pyritään tukemaan kulttuuria ja sen tukemista Euroopassa tämän päivän maailmassa. Kuten näette täältä kalvoilta, niin kampanja on nimeltään We Are More, eli me olemme enemmän. Sin tarkoituksena on mobilisoida mahdollisimman pari, paljon kansalaisia, kulttuuritoimijoita ja ää, taiteilijoita Euroopassa ja muuallakin. Ja haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen tärkeän rooliin, joka kulttuurilla on eurooppalaisessa projektissa ja siihen arvoon, jota Euroopan unionin tarjoama tuki antaa tällä alalla. Eli me keskitymme kahteen konkreettiseen tavoitteeseen. Se ei ole varmastikaan mikään yllätys teille. Ensimmäisessä keskitytään rohkeaan ja uskaliaiseen kulttuuriohjelmaan, dynaamiseen sellaisen Ja toiseksi tuetaan kulttuuritoimintoja rakennerahastoista. Tiedämme, kuinka haastava tämä konteksti on tänä päivänä, kun puhutaan erityisesti budjettitoimenpiteistä. Ja itse asiassa tämä kampanja on tehty puuttumaan tai osumaan yksiin monivuotisen rahoituskehysneuvottelujen kanssa. Ja suuret valikunnassa tästä aiheesta on myös puhuttu. Eli keräämme tukea alkaen ihan puheenjohtaja Barososta komissiosta. Hän puhui video lähetyksessä tätä kampanjaa varten äänitetyssä ja hän tekee kovin kunnianhimoisia ehdotuksia näillä, näillä politiikan aloilla ja myöhemmässä vaiheessa toivottavasti ne kantavat hedelmää. Tällä viikolla olemme saaneet jo yli 10 000 allekirjoitusta tähän kampanjamanifestiin ja toivomme, että saamme 15-20 000 allekirjoitusta heinäkuuhun mennessä. Sen on vastineemme komission budjettiehdotukseen ja myöskin syksyllä esitettävin kulttuuriministerien budjettiehdotukseen. No sitten on selvää, että kulttuurivaliokunta täällä on äärimmäisen tärkeä yhteistyökumppani meille ja toivomme, että voimme pyytää tätä valiokuntaa virallisesti hyväksymään tämän kampanjan. kampanjan. Toivomme, että koko Euroopan parlamentin jäsenet allekirjoittisivat tämän manifestin ja yhdessä kulttuurisektorin kanssa osoittavat, kuinka tärkeitä tällaiset ohjelmat ovat, kuinka kansalaiset mobilisoituvat ja kuinka me ponnistelemme sen aikaansaamiseksi, jotta, että Euroopan unionin tarjoama kulttuurituki ei katoaisi sinne budjettineuvotteluihin. 2009 tarkastelussa osoitetaan, että 28 prosenttia Euroopan väestöstä on sitä mieltä, että kulttuuriyhteistyö on tärkeää ja on selvää, että tämä kampanja edistää tällaista ajattelua ja ilman muuta odotamme teidän tukeanne ja ajatuksianne sen suhteen, mitä voisimme tehdä paremmin vielä tulevina vuosina. Kiitoksia paljon siitä vahvasta sitoumuksesta, jota olette jo tähän mennessä osoittaneet. Tiedämme, että Euroopan unioni on enemmän kiinni kuin vain pelkkä talousprojekti. Se on myös kulttuurinen projekti. Kiitoksia. Kiitokset teille, Rova Kish. Halusin muistuttaa vielä siitä, että järjestö, joka nyt siis kutsuu itseään nimellä Culture Action Europe, niin siihen ja tutustuimme vuonna 1992 nimellä eh, European Forum for Arts and Heritage. Ja tuohan on ollut motto, yhteistyö mottomme. Ja muistuttaisin, että viime, viimeksi viime äh, lainsäädäntökaudella meillä oli tuo äh, eh, 70 senttiä kulttuurille kampanja. No eihän se mihinkään riittänyt, eikä tule riittämään jatkossakaan. Voin vakuuttaa teille, että se, että herra Barroso on lähettänyt teille videoviestin, ei vielä merkitse sitä, että komissio, kollegio välttämättä voisi tehdä paljoakaan tämän enempää tai tämä valiokuntakaan. Meidän täytyy aina muistaa budjetti ja sen asettamat rajat, mutta meillähän me olemme hiukan, kätemme ovat hiukan sidotut. Me olemme riippuvaisia siitä, mitä meille annetaan, enempää emme voi tehdä, mutta luonnollisesti yritämme uusien ohjelmien puitteissa asettaa painopistealueita ja kerromme luonnollisesti myös komission puheenjohtajalle – kun hän virassaan tällaista lupaa, eikä yksityishenkilönä, niin voimme ehkä toivoa, että lähivuosina sitten voimme saada enemmän tukea. Ja kyllä Euroopan unionissa on kasvanut ajatus siitä, että kulttuuri voi myös olla ja on myös taloudellinen tekijä. Tiedätte, että kulttuuri saa heti enemmän tukea tai mikä hyvänsä asia enemmän tukea, jos kerrotaan, että sillä on myös taloudellisia vaikutuksia eikä vain elämää kaunistuttavia ja rikastuttavia vaikutuksia. No niin, pyydän todella, että kaikki läsnäolijatkin tukevat tätä manifestia tätä vetoomusta. Meidän tulisi tehdä kaikki, minkä voimme ja luonnollisesti antaa tukemme. Mottonen minua hiukan yllätti hämmästytti suorastaan, koska usean otteeseen olemme puhuneet asiasta. Eräs merkittävä saksalainen kulttuurivaikuttaja professori Everding, joka nyt on jo poissa 15 vuotta sitten, kun häneltä kysyttiin, että mitä kulttuuri on, niin hän vastasi, culture is more. Te sanotte, että we are more. Me olemme enemmän. No ehkä tarkoitatte tässä samaa. En tiedä, haluaako joku kollega käyttää tässä nyt puheenvuoron luonnollisesti lähdemme siitä, että kaikki kollegat istuvat tänä iltana tietokoneensa ääreen ja allekirjoittavat tämän tekstin, antavat sille tukensa. Lupaan, että tulen itsekin näin tekemään, voitte käydä tarkistamassa sitten. Ja pyydän, että jäsenten lisäksi myös virkamiehet ja avustajat tämän tekevät niin, että saadaan homma hoidettua. Mm, minun harjoittelijani myös siellä takana. Hyvä. Kiitän rouva kissia hyvä ajatus. Onko täällä komissiosta joku? Rova Magno? Ei ole paikalla. Barroso on siis luvannut jotain, mitä ei pysty pitämään. Hm. Kiitokset vielä, Rova Kish. Olemme rinnallanne, puolellanne ja tulemme pitämään tästä kiinni. Tämä tärkeä kokous päättyy nyt ja nyt aloitetaan koordinaattorien kokous. Ne, jotka eivät ole koordinaattoreita, saavat nyt poistua ja lähteä sitten illan viettoihinsa, rientoihinsa. Kokous päättyy.